So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort mit unserer Sitzung und ich darf... Äh, tervetuloa kokoukseen ja toivotan tervetulleeksi neuvoston puheenjohtajan ja maatalousministerin Ruotsista, herra Eskil Erlandsonin kanssa. Sydämestä tervetuloa ympäristövaliokuntaan Euroopan parlamenttiin. Meillä on monia kohtia, joista keskustelemme sekä tässä valikunnassa että te puheenjohtajana. Tietysti maatalouden osuus ympäristöasioissa, yleensä ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja sen lisäksi elintarviketurvallisuudesta olemme vastuussa, niin kaikki nämä kysymykset, jotka liittyvät elintarvikkeisiin ja niin, niiden lisäaineisiin. Tiedämme, että Ruotsin puheenjohtajamaana on hyvin kunnianhimoinen ja sen vuoksi onkin suuria odotuksia teidän työtänne kohtaan ja ohjelmanne kohtaan. Ja olemme hyvin jän, jän, jännittyneenä tässä odotamme, mitä meille, e, mitä, mistä meille puhutte. Olkaa hyvä teidän vuorona. Ja vielä sydämellisesti tervetuloa kerran. Tack för dig, herr Kiitokset näistä sanoista, herra puheenjohtaja. Ja arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Minusta on erittäin mukavaa saada istua täällä tänään teidän edessänne ja esitellä Ruotsin puheenjohtajakauden prioriteetteja maatalouden ja kalastuksen alalla. Erityisen jännittävältä tuntuu käynnistää meidän puheenjohtajakautemme uuden parlamentin edessä. Olen luonnollisestikin myös utelias siitä, mitä teillä täällä valiokunnassa on välitettävänä minulle ja minkä viestin te haluatte viedä minun kauttani eteenpäin Ruotsille puheenjohtajamaana? Minulla itselläni on monivuotinen kokemus parlamentaarikkona Ruotsin parlamentissa ja minä tiedän miltä tuntuu, kun uusi mandattikausi on käynnistymässä. Ja sen vuoksi pidän tämän päivästä ajatusten vaihtoa erinomaisena käynnistyksenä tälle kaudelle. Te ympäristövaliokunnassa teillä on monia vastuualueita ja minun hallituksessani minä olen vastuussa osasta näistä samoista alueista. Ympäristövaliokunta on myös se valiokunta, jossa vierailee eniten ministereitä minun hallituksistani. Minä tiedän, että te tapasitte minun kollegani Andreas Kalgrenin tänä aamupäivänä ja huomenna, kuten te tiedätte, tänne tulee vielä kaksi kollegaa, sosiaaliministeri Jöran Heglund sekä vanhus- ja kansanterveysministeri Maria Larsson. Ruotsin puheenjohtajakaudella meillä on kolme priorisointialuetta minun vastuualueellani. Ja ne kaikki perustuvat sille periaatteelle, että meidän täytyy käyttää, ei kuluttaa. Nämä kolme priorisointia ovat pitkällä aikavälillä kestävä kalastus, elintarvikkeet ja ilmasto, globaalit haasteet sekä terve karjatalous ja terveet eläimet. Jotkut näistä priorisoinneista koskevat teidän valiokuntaanne erityisen paljon ja ajattelin aloittaa ilmastosta. Ilmastonmuutosten ratkaiseminen on suurin haaste, mikä meillä on, ja se on kysymys, joka tulee koskemaan koko Eurooppaa ja koko maailmaa tänä syksynä. Maatalous on keskeinen tekijä, kun taistellaan ilmastonmuutoksia vasten, mutta meidän täytyy myös sopeutua niihin muutoksiin, joita syntyy esimerkiksi vesiolosuhteiden muuttumisen myötä ja eläin- ja kasvitautien myötä. Eli maa Maanviljelyssä on yksi osa ongelmaa, mutta se on myös osa ratkaisua. Ensimmäisessä maatalous- ja kalastusneuvostossa Ruotsin puheenjohtajakauden alla heinäkuussa äh, ministereillä oli hyvin hyvä keskustelu komission työasiakirjasta maatalouden sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. Tätä keskustelua tullaan jatkamaan epävirallisessa ympäristöministerikokouksessa Veksiössä, jossa aiheena tulee olemaan maatalous ja ilmasto. Tavoitteena on erityisesti se, että voitaisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä eurooppalaisesta maataloudesta. Ilmastoalalla me tulemme järjestämään syksyllä vielä kaksi konferenssia. Yksi on konferenssi, jonka nimi on Ilmastollisesti fiksu ruokaa, ja siinä keskitytään elintarviketuottajiin ja kuluttajiin ja siihen, mitä he voivat tehdä vähentääkseen näitä ilmastovaikutuksia. Toinen konferenssi on sitten enemmän tällainen tutkijoille suunnattu konferenssi, jossa seurataan sitä, millä tavalla eurooppalainen maaseutu voi osallistua siihen, kun yhteiskuntaa sopeutetaan uusiin ilmastoedellytyksiin. Ja tässä tullaan keskittymään äh, bioenergian kestävään tuotantoon. Haluan myös mainita konferenssin, joka järjestetään maataloudesta ja vedestä tämän kuun lopussa. Veden käsittely sekä laadullisesti että määrällisesti on erittäin ajankohtainen kysymys monissa jäsenvaltioissa. Ja me toivomme, että tällä alalla, tästä alasta tullaan käymään monta mielenkiintoista keskustelua tässä konferenssissa. Sitten otan esiin myös FLECT-asian, eli metsälainsäädännön noudattamisen. Komissio esitteli oman ehdotuksensa siitä, millä tavalla puun ja puutavaran markkinoille toimittavien velvollisuuksia määritellään. Tämä ehdotus on erittäin tärkeä ja tässä on mukana monia sektoreita, joita tämä asia koskee. Ja te itse olette myös käsitelleet tätä asiaa hyvinkin aktiivisesti. Te hyväksyitte oman kantanne keväällä ja esititte koko joukon tarkistuksia, joita luonnollisesti on analysoitava. Edellisen puheenjohtajamaan tavoitteena oli, että olisi saatu poliittinen sopimus aiheesta jo kesäkuussa, mutta käsittelyneuvostossa osoittautui huomattavasti enemmän aikaa vaativaksi kuin odotettiin, niin sopimusta ei saatu aikaan. Me viemme nyt työtä eteenpäin ja tavoitteena on, että saisimme aikaan poliittisen sopimuksen syksyn loppuun mennessä. Meidän kolmas prioritisointimme, jonka aluksikin jo mainitsin, on terve karjatalous ja terveet eläimet. Olen vakuuttunut siitä, että terve karjatalous on erittäin tärkeää eläinten hyvinvoinnille samoin kuin kansan terveydelle ja kuluttajien luottamukselle elintarviketuotannossa. Me järjestämme tästä konferenssin lokakuussa ja toivomme, että Euroopan parlamentista tulee myös lukuisia osallistujia. Minä tulen järjestämään myös lounaskeskustelun aiheesta terve karjatalous ja terveet eläimet tässä syksyllä neuvoston kokouksen aikana. Eläinsuojeluun liittyviä ehdotuksia on tehty paljon ja yksi niistä on komission ehdotus, jossa on tarkoituksena tarkistaa lainsäädäntöä tieteelliseen tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun osalta. Meillä on tarkoitus äh, myös äh, seurata komission tiedonantoa, jossa on kysymys äh, toimintasuunnitelmasta eläinten suojelemiseksi ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Me seuraamme myös komission tiedonantoa yhteisön eläinterveyspolitiikasta. Me tulemme jatkamaan sitä työtä, mitä aikaisemmin aikaisemminkin on tehty ja tarkoitus on, että aiheesta tehdään vuoteen 2010 mennessä lainsäädäntöehdotus. Meidän täytyy sopeuttaa eläinten terveyspolitiikkaa myös kaikkiin niihin uhkiin, joita on eläinten terveyden ja kansanterveyden suhteen. Samanaikaisesti meidän on myös yksinkertaistettava lainsäädäntöä niin, että on helppoa noudattaa lainsäädäntöä ja niin, että yritykset eivät joudu turhan hallinnon kohteeksi ja liikojen sääntöjen uhreiksi. Eläimistä haluaisin siirtyä elintarvikkeisiin, joka on aihe, joka koskee meitä kaikkia, erityisesti meitä kaikkia kuluttajina. Me haluamme tietää, että se ruoka, jota me itse syömme tai annamme lapsillemme, ei ole ainoastaan hyvää ja ravinteikasta, sen tulee myös olla tervettä ja turvallista. Elintarvikelainsäädäntö on luonnollisesti erittäin tärkeä myös eurooppalaiselle elintarviketeollisuudelle. Tässä haluaisin ottaa esiin kaksi ehdotusta. Asetus uusista elintarvikkeista sekä asetus elintarvikeinformaatiosta, jota annetaan kuluttajille, tai sitä kutsutaan myös merkintäehdotukseksi. Yhteinen kanta uusista elintarvikkeista tullaan hyväksymään neuvostossa muutaman viikon kuluttua. Sen jälkeen voimme käynnistää toisen käsittelyn, jotta valmistellaan yhteistä kantaa. Tämä on erittäin äh, kunnianhimoinen tavoite, mutta olen vakuuttunut siitä, että voimme saavuttaa sen. Ruotsi puheenjohtajamaana on valmis tekemään yhteistyötä esittelijöiden, varjoesittelijöiden ja tämän valiokunnan kanssa, jotta löydettäisiin kaikille hyväksyttävä kompromissi. Olen sitä mieltä, että meidän ei tulisi nyt menettää tätä mahdollisuutta saada aikaan uuden aikaista lainsäädäntöä, joka heijastelee viimeisimpiä kehityskulkuja ja luo edellytykset innovaatioille elintarviketeollisuudessa. Toinen ehdotus tämä niin kutsuttu merkintäehdotus on ihan oikeutetusti saanut paljon huomiota. On tärkeää, että löydämme tasapainon niin, että kuluttajat voivat tehdä tietoisia valintoja eh, kuitenkin niin, että eh, kuluttajatkaan, eh, että tuottajat eivät saa kohtuutonta hallinnollista taakkaa. Sekä te että me työskentelemme intensiivisesti tämän ehdotuksen parissa. Mutta koskapa tähän liittyy niin paljon eri komponentteja ja neuvostossa ollaan montaa mieltä, niin vaikuttaa siltä, että mm, sovintoa on vaikea saavuttaa tämän syksyn aikana. Puheenjohtajamaan tavoitteena on kuitenkin yrittää saada asia vietyä päätökseen vuoden loppuun mennessä. Lopuksi haluaisin vielä mainita, mitä tapahtuu äh, lainsäädäntöehdotukselle tässä torjunta-aine paketissa. Intensiivisten neuvotteluiden jälkeen kolmen toimielimen kesken onnistuimme sopimaan kompromisseista kaikille, kaikissa näissä kolmessa asiassa. Viimeistä asiaa ei kuitenkaan saatu vietyä ihan loppuun. Ajattelen tässä tätä tilastoa koskevaa ehdotusta. Puheenjohtajakausi etsii nyt sitten mahdollista kautta yksinkertaista ja hyväksyttävää ratkaisua niin, että tämä saataisiin hyväksyttyä toisessa käsittelyssä. Tässä, hyvät ystävät, oli selvitys siitä, mitä me toivomme saavuttamamme puheenjohtajakautemme aikana. Nyt olen utelias kuulemaan, mitä kysymyksiä teillä on tai minkä viestin te lähetätte minulle mukaani. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, Herr Ratspräsident Erlandsen. Kiitoksia Neuvoston puheenjohtaja Erlandson tässä oli potpuri monista mielenkiintoista aiheista ja varmaankin paljon puheenvuoropyyntöjä jo on. Ensimmäisenä puheenvuoron on pyytänyt Peter Liise, olkaa hyvä. Herra Liise, kolme minuuttia. Noch kürzer zu machen. Yritän vieläkin lyhyemmin. Haluaisin keskittyä elintarviketurvallisuuteen minäkin. Yksi asia, josta puhuitte. Uusi elintarvikkeet Tiedätte varmaankin, että täällä Euroopan parlamentissa on intensiivisesti keskusteltu Ja erityisesti yhdestä teemasta on ollut erityisen kiva keskustelu ja julkisuudessakin tällainen klooniliha, tällainen ikään kuin lainausmerkeissä sanoen, parlamentti on sanonut ihan tietoisesti, että halutaan täyskiellosta lähteä liikkeelle. Ja se meitä varmaankin työllistää tämä asia ja eläinsuojeluargumentti oli aina tärkeä. Pelkästään elinkeinoturvallisuus siihen kuuluu. Siitä on eri käsityksiä asiantuntijoilla, mutta on varmaankin niin, että eläimet kärsivät. Ja sikäli minulla on oikeat tiedot, niin eläinsuojeluargumentti on, jota, jota myöskin voidaan ottaa sille VTOssa jos sitä diskriminoidavalla tavalla tuoda esille. Ja haluaisin, että katsomme tätä asiaa vielä tarkemmin neuvoston johtopäätöksessä, tai niiden, sinne eivät riitä, vaan pitää vielä keskustella. No sitten viimeisenä kuukausina niin vaalikamppailussa nämä tällaiset elintarvikeimitaatiot olivat tärkeillä. Miten tällaiset merkinnät voidaan saada, käytännölliset merkinnät saada niin, että kuluttajat olisivat paljon valistettuja asioista kuin tähän asti. Ja sitten viimeinen asia, josta haluaisin puhua, on yleensä tämä elintarvikemerkintädirektiivi, anteeksi, asetus, esittelijä tässä heti korjaa. Parlamenttina sanomme tietoisesti, että emme halua tätä nuijia läpi ennen vaaleja. Ja nyt tullaan sitten sellaiseen tilanteeseen, jossa myös kriittisiä keskusteluja tässä koetaan. Tässä täytyy antaa itsellemme aikaa Eli ennen kuin parlamentti on käsitellyt tätä ensimmäisessä käsittelyssä, niin pitäisi olla poliittista sopimusta tästä. Dagmar Rotperen sitten. Vielen Ja, herr minister. Kiitoksia, ministeri. Esityksen lopussa en ymmärtänyt ihan täysin, että kun sanoitte, että tämä, tämä viimeinen sopimus on vielä tekemättä, niin toivon, että puhutte tästä vasta sitten, kun ensimmäinen käsittely on päätetty, eikä mistään muusta, koska tehän tiedätte, tunnette nämä selkeät säännöt, että emme odota, että neuvosto pääsee poliittiseen sopimukseen ennen kuin meillä on ollut ensimmäinen käsittely. Me sen vuoksi toivon, että se todellakin käsitti vain torjunta eikä muuta. Sitten kestävä kalastus, siitä haluaisin puhua. Pidän oikein hyvänä, että käsittelette tätä asiaa, herra herra. Mutta miten menestyksekkäs sitten tulette olemaan, jos tulette käsittelemään kestävää kalatusta, niin siellä kiintiöt tulevat käsiteltäväksi, mutta myöskin täytyy ottaa huomioon myös dioksinimääräkaloissa Itämeressä, elintarviketurvallisuus. Kaikki tiedämme, että varmasti myös, että monien vuonien ajan Tietyissä kaloissa on ollut liikaa dioksiinia. Kalajauhon suhteen täytyy tehdä töitä, kalarehun kanssa täytyy tehdä työtä, mutta se tulee elintarvikeketjuun lopulta ja komissiolle olen koko ajan sanonut, että tämä dioksiiniarvoja täyt, dioksiinirajoja täytyy saada alaspäin. Ja ehkäpä haluatte käsitellä tätä asiaa. Sitten eläintenpito. Se on hyvin kehuttava ja hyvä aloite tämä, mutta en ole ihan varma, mitä tässä tarkoitatte. Että haluatteko todellakin nähdä, tai että katsotaan, miten, miten asiat ovat kehittyneet siellä. Täytyisi varmistaa, että kalajauho ei ole merehtiöiden ravintoa ihan luonnollisista eläintieteellisistä syistä on aina, on aina se hylätty, että nämä märehtiät, jotka kasveja käyttävät, niiden pitäisi saada vain kasviravintoa eikä eläinravintoa. Tähän sanoitte myös, että emme halua intensiivimaataloutta. Haluamme ekstensiivistä, haluamme vähemmän eläimiä ja enemmän viljelyä ja se, se tarkoittaa myös eläintensuojelua. Mutta kuten haluamme mennä kasvihuonekaasuihin, vaan vielä eläinsuojelusta. Jos käsittelette eläintensuojelua, niin toivon, että EU voisi ottaa vahvemmin laitteet käsiinsä tässä lämpötikomissiossa. Katson, katson Julian Kodan Jörgesson täällä Tanskasta ei ole paikalla. Myöskin hylkeen pyydystä, metsästämisessä otettaisiin kestävyyskriteerit huomioon, ja siinä en ole varma, että ne on aina ollut, erityisesti valanpyynnissä. Ja sitten ehkäpä VTOsta vielä kysymys. Fyto, fytosanitaarinen kom, sopimus sanoo VTOn puitteissa, että jäsenvaltio eettisistä syistä, eläinsuojelu esimerkiksi, voi tällaisia kaupan esteitä rakentaa. Joillakin alueilla näin pitäisikin tehdä. Kloonieläimistä esimerkiksi, kun on kyse, niin toivottavasti EU-ssa kaikissa jäsenmaissa toiminnat ovat yksimielisiä tästä. Ja VTOssa tätä pitää selvittää. Toivon, herra ministeri, että hormonlihan ja Yhdysvaltojen kysymyksessä lähdettiin myöskin viemään tätä eteenpäin hormonikysymykset nautta. Naudanlihassa ne eivät pelkästään voi aiheuta syöpää, vaan voivat vaikuttaa lisääntymisterveyteen. Ja VT on paneeli, että sen lausuntoa hyväksytty, niin se on skandaali. Näitä tasausmaksuja on aina kosmeettisista tuotteista ja autoista, ja tämä pitäisi muuttaa. Karolin Lukas. Thank you very much, and thank you um, to the Minister for... Kiitos äh, ja kiitokset ministerille hänen esityksestään. Te mainitsette nämä äh, velvollisuudet, äh, joita on metsä- tai puutavaroiden tuotte, tuottajille markkinoille tietänette, että parlamentti äänesti tästä asiasta monta kuukautta sitten, muistaakseni huhtikuussa, ja halusimme antaa mahdollisimman paljon aikaa neuvostolle niin, että saataisiin yhteinen kanta ennen kesätaukoa. Ja sen vuoksi olimme todella pettyneitä, että ei saatu aikaan yhteistä kantaa tai sopimusta, ettekä te vaikuta ollenkaan niin innokkaalta kuin me. Joten haluaisin, että te varmistatte meille, että te pidätte tätä asiaa kiireellisenä ja että teette kaikkeen, että saadaan yhteinen kanta aikaiseksi ennen kesää. Te tiedätte, että parlamentti äänesti suurella enemmistöllä tästä puutavaran pääsystä markkinoille. Ja tiedän, että tämä on herkkä aihe myös neuvostossa, mutta toivomme todellakin, että tämä saataisiin vietyä päätökseen, koska ennen Kööpenhaminan konferenssia, niin EUn uskottavuus on aika heikoilla, jos me emme saa hoidettua asiaa liittyen tähän laittomasti hakattuun puuhun. Me tiedämme, että metsien hakkuu on yksi asia ja samoin nämä laittomat puut tavaratuotteet ovat yksi tärkeä asia ja me olemme pyytäneet komissiolta vuosikausia tähän jotain ehdotusta, mutta nyt sitten tämä asia on jumiutunut neuvostoon, joten minun mielestäni tässä koko EUn uskottavuus on vaakalaudalla ja pyytäisin, että Ruotsi puheenjohtaja maana tekisi kaikkensa, jotta saataisiin aikaan sopimus ennen joulua. Uh, uh, Kiitoksia sitten, Julia Gerling. Thank you. Gerling. Um, and thank you to minister. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri, että tulitte tänne tänään. Olen samaa mieltä kanssanne, että maatalous ja ympäristö ovat perottamattomasti liittyvät toisiinsa ja on tärkeää, että miten päätöksiä ei tehdä tämän keskinäisriippuvuuden ulkopuolella. Kolme osa-aluetta ovat, jotka haluaisin erityisesti mainita. ilmastonmuutoksesta. Uskon, että ei ole sektoria taloudessa, joka olisi herkempi ilmastonmuutoksen vaikutukselle kuin maatalous. Ja toisinkin päin pitää paikkansa asia. Ja kun ajatellaan näiden toimien sääntelyä, niin tarvitaan herkkyyttä, että otetaan kansalliset ja alueelliset käytännöt huomioon, niin että kunnioitetaan. Erityisesti karjatalous on usein syytettynä vaikutuksesta ilmastonmuutokseen. Ja puhuitte eläinten pitämisestä, erityisesti eläinterveydestä, mutta on tietysti merkittävää tieteellistä tutkimusta tekeillä siitä, miten voidaan vähentää näitä vaikutuksia eläinten ruokinnalla. Ja haluaisin kuulla teidän näkemyksenne, miten näitä aloitteita olette tukeneet, koska uskon, että ne ovat hyvin tärkeitä maitotalous ja karjatalous sektoreiden selviämiselle. Sitten biodiversiteetti. Tietysti maatalouspolitiikan muutokset vaikuttavat elinalueisiin, lajien esiintyvyyteen niin edelleen. Erityisesti linnut, jos otetaan esimerkiksi. On usein sellaisia vaikutuksia, joita ei ole aiottukaan. Jotkut ovat hyviä, jotkut huonoja, kun maatalouspolitiikkaa toteutetaan – lintuja koskeva politiikka on muuttumassa niiden elinalueiden suhteen ja sitä vastusta, mutta yksi vaikutus, että biodiversiteettilintujen keskeydessä kärsii tässä. Miten puheenjohtaja sitten, miten se lähtee toimiin, jotta biodiversiteetti voi sopeutua näihin ilmastonmuutosmuutoksiin, jotka väistämättä tapahtuvat? Äh. Kiitoksia Renate Soma. Ähm, ja, äh, Herr Minister, ich musste mir gerade erst mal ein Mikrofon suchen. Äh, no niin, olen esittelijä elintarvikemerkintäasiassa. En oikeastaan olisi halunnut käsitellä asiaa tänään sen vuoksi, että Ruotsi äh, puheenjohtajamaana ei tule käsittelemään tätä asiaa pahemmin. Valiokuntahan päätti edellisen lainsäädäntökauden aikana, siirtää tätä ensimmäistä käsittelyä uudelle mandaattikaudelle sen vuoksi, että siihen esitettiin todella paljon tarkistuksia ja se osoittaa, miten ristiriitainen komission eh, ehdotus oli. Petä Liisa kuitenkin nyt puhui tästä asiasta ja hän otti esiin nämä elintarvikeimitoinnit, joista käydään erittäin paljon, tai jäljitelmät, joista käydään paljon keskustelua Saksassa. Luonnollisesti olisi mielenkiintoista tietää, onko neuvosto ajatellut tätä ylipäätään. Ja haluaisin esittää teille kysymyksen parlamentin kesätauon aikana tai siis piti taukoa, mutta neuvosto nähtävästi työskenteli asian parissa edelleen. Näettekö te mahdollisesti yhteistä kantaa neuvostossa elintarvikkeiden merkinnästä vai onko neuvosto vasta matkalla kohti yhteistä kantaa ja tuleeko se kestämään vielä kuukausia? Ihan tällä tavalla yleisellä tasolla olisi mielenkiintoista kuulla tästä. One more and then... Kiitoksia. Yksi kysymys vielä ja sitten ensimmäinen vastaus. Edustaja Westland. Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitos ministerille siitä, että olet täällä tänään puhumassa näistä tärkeistä kysymyksistä. Minusta on todella hauskaa, että Ruotsi puheenjohtajamaana on päättänyt priorisoida kysymystä eh, terveiden eläinten, hyvän karjatalouden ja kansantalouden välillä, ja kansanterveyden välillä. Haluaisinkin kysyä eh, antibioottien käyttämisestä karjataloudessa. EUhan on kieltänyt antibioottien käyttämisen eläinten rehussa, ja siitä huolimatta eurooppalaiset eläimet saavat yhä enemmän ja enemmän antibiootteja itsensä sen vuoksi, että eläinlääkärit jostain syystä määräävät niille enemmän antibiootteja. Ja tässä epäillään, että myös terveille eläimille määrätään antibiootteja. Ja tämä uhkaa kansanterveyttä pitkällä aikavälillä, koska saattaa olla, että tässä nyt kehittyy tällaisia vastustuskykyisiä bakteereita. Ja ajatellen esimerkiksi äh, näitä tauteja, mitä meillä tänä päivänä täällä on, niin tämä voi johtaa vielä pahempaan tilanteeseen, esimerkiksi sikainfluenssa. Ja sen vuoksi haluaisimme tietää, että aikooko Ruotsi ottaa esiin tämän kysymyksen vielä erikseen. Eli aloittaa esimerkiksi kysymällä, saadaanko aikaan tilastoja antibioottien käytöstä, kuinka paljon tätä käytetään, niin että voidaan sitten asettaa tällaisia vähennystavoitteita koska eihän nyt äh, tarvo, tarkoitus voi olla se, että meillä ei pian ole ollenkaan ää, äh, lääkkeitä tavallisiin tauteihin, kun antibiootteja enää ei voi käyttää. Danke, Herr Erlandsson. Viele Fragen. Kiitoksia. Herra Erlandsson, teille paljon kysymyksiä. Anta, okay. Kiitokset erittäin mielenkiintoisista ja erittäin ähm, ajankohtaisista kysymyksistä, tärkeistä kysymyksistä. Teen parhaani kommentoidakseni ja vastatakseni niihin kaikkiin. Jos aloitan näistä uuselintarvikkeista, novel foodsista, niin tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Minun uskomukseni on, että parhaan tavoitteen. Parhaan ratkaisun saamme, mikäli neuvosto saa aikaan sopimuksen teidän kanssanne parlamentissa. Oletan, että me voimme sen tehdä. Haluan, että me saamme uuden aikaista lainsäädäntöä, joka takaa ihmisille turvalliset elintarvikkeet. Meidän tulee muistuttaa itseämme myös siitä, että tämä kysymys on monimutkainen ja elintarvikealalla meillä on hyvin paljon monimutkaisia yksittäisiä lainsäädäntöpaketteja. Meillä on esimerkiksi yleisessä elintarvikelainsäädännössä mukana periaate, jota pitäisi hyödyntää myös tällä alalla, nimittäin varovaisuusperiaate. Jos ihan nopeasti erityisesti nyt sitten otan esiin tämän kysymyksen tästä juustosta. Niin on olemassa sääntöjä sille, mitä saa käyttää juuston valmistamiseen. Näissä säännöissä sanotaan, että juusto valmistetaan maidosta, ei muusta. Sitten voidaan tehdä tiettyjä poikkeuksia näistä säännöistä. Henkilökohtaisesti minä olen todella pahoillani siitä, että on mahdollista tehdä poikkeuksia tietyistä tällaisista säännöistä, joita meillä on. Ei saa olla liikaa poikkeusmahdollisuuksia yhteisistä säännöistä. Mutta tällaiset säännöt tänä päivänä ovat, että juusto valmistetaan maidosta eikä mistään muusta. Kaikki muu on poikkeusta. Sitten sitten torjunta-aineisiin. Miten minun käsittääkseni tässä on nyt tiettyjä väärinkäsityksiä tilastoissa ja tästäkin haluaisin saada aikaan sopimuksen. Sitten tämä suuri kysymys, jota Ruotsi priorisoi, eli kalastuspolitiikka, jolla on hyvin paljon ympäristövaikutuksia. Minä sanoin puheenvuorossani, että kun on kysymys niistä asioista, joista minä olen vastuussa, niin minun lähtökohtani on se, että meidän tulee käyttää, ei kuluttaa. Tämä koskee sekä maaperää että vettä että Meidän tulee toimia sellaisella tavalla, että ne, jotka tulevat meidän jälkeemme, että heilläkin on maata ja vettä käytettävissään, käytettäväksi elintarviketuotantoon, mutta myös äh, virkistyskäyttöön ja kaikkiin niihin sosiaalisiin toimiin, joita me teemme maa, maassa ja vedessä. Minusta äh, EU on päässyt hieman eteenpäin toteuttaessaan tätä visiota, joka minulla on, siis käyttää ei kuluttaa. Meillä on erilaisia tällaisia hallintasuunnitelmia, jotka merkitsevät sitä, että tietyt kalakannat, jotka ovat olleet hyvin uhanalaisia, ovat nyt palautumassa niin, että me jälleen kerran saamme ruokapöytiimme, jääkaappeihimme tuotteita, joita me mielellämme haluamme. Se, mitä täällä kysyttiin, nimittäin se, että me saamme elintarvikeketjuun sellaista, mitä me emme halua, niin silloin parasta, mitä voimme tehdä, on se, että me huolehdimme esimerkiksi siitä, että dioksiineja ei päästetä ympäristöön, koska jos niitä päästetään ympäristöön, ne joutuvat elintarvikeketjuun. Ja sen vuoksi meidän täytyy pyrkiä vähentämään niitä päästöjä, joita meillä ikävä kyllä on aivan liikaa, niin että me minimoimme riskin, että elintarvikeketjussa on aineita, joita siellä ei kuuluisi olla. Sitten äh, minulla on kommentteja muutamiin kysymyksiin, joka on äh, priorisoitu kysymys myös minulle ja Ruotsille, eli tämä terve karjatalous ja terveet eläimet. Minun lähtökohtani on se, että terveet eläimet, jotka elävät hyvissä olosuhteissa, ovat osittain onnellisia eläimiä. Mutta sen lisäksi nämä eläimet myös tuottavat paremmin. Ja sitä kautta me saamme terveellisempiä elintarvikkeita kuin eläimistä, jotka elävät huonoissa olosuhteissa ja jotka sen lisäksi eivät välttämättä ole edes terveitä. Ja tämä on yksi syy sille, että me olemme priorisoineet tätä kysymystä muun muassa siksi, että esimerkiksi liittyen tähän antibioottien käyttöön, meillä on eläimiä, jotka elävät hyvissä olosuhteissa ja me teemme kaikkemme, jotta nämä eläimet pysyvät terveinä ja sitä kautta me myös minimoimme antibioottien käytön riskit. Joten siis perustat sille, että voidaan minimoida antibioottien käyttö, on se, että eläimiä kohdellaan hyvin. Ja että sitä kautta meillä on terveitä eläimiä maataloudessa. Tässä yhteydessä ottaisin jälleen esiin sanan varovaisuusperiaate. Ja ajattelen tässä nyt näitä kysymyksiä liittyen näihin fytosanitaarisiin ongelmiin, joita on monilla tahoin maailmassa. Minun käsitykseni on se, että meidän tulee käyttää varovaisuusperiaatetta, ja tämä on erityisen tärkeää, kun puhutaan ruoasta, ruo, ruoasta ihmisille tai eläimille. Sitten nopeasti äh, tähän FLEGT-lainsäädäntöön. Minun lähtökohtani on se, että me tarvitsemme lainsäädäntöä tällä äh, alueella. Lainsäädäntöä, joka on suhteellista, mutta myös tehokasta. Me tarvitsemme lainsäädäntöä, joka on äh, samankaltainen kuin ne sopimukset, joita me olemme tehneet muualla maailmassa, esimerkiksi VTOn määräysten kanssa. Tämän lainsäädäntöpaketin, jonka toivon meidän hyväksyvän, sen täytyy olla myös yhteensopiva kaupankäynnin kanssa – Tämä lainsäädäntö, josta me puhumme, se koskee todella monia toimia, yrityksiä, ihmisiä, tuottajia, maahantuojia, tulli, eh, tullissa työskenteleviä, oikeastaan lähes kaikkia meitä, koska me kaikki olemme kuluttajia, mitä tulee puuhun ja puutarvikkeisiin. Ja minun tavoitteeni on, että me saavuttaisimme poliittisen sopimuksen maatalous- ja kalastusneuvostossa ja olen tähän jo asettanut päivämääränkin. Toivon, että tämä hyväksytään tämän vuoden joulukuussa niin, että tätä ei tarvitsisi sen kauempaa odottaa. Sitten vielä yksi kommentti tästä antibiootista. Mitä tulee lainsäädäntöön, niin tämähän tapahtuu kansallisella tasolla, mutta ei se ole vähemmän tärkeä siitä huolimatta, että se on kansallinen kysymys. Tämä on tärkeä ja minä vien tämän kysymyksen mukanani kollegalleni Maria Larssonille, jonka te muuten tulette myös tapaamaan, koska hän nimenomaan käsittelee näitä kysymyksiä neuvostossa ja Ruotsin hallituksessa. Kiitos. Äh, Kiitos paljon. Tänä iltapäivänä minulla on se kunnia hieman, että kaikki pääsevät puhumaan. Kymmenen puheenvuoropyyntöä vielä on. Onko joku vielä, joka haluaa puheenvuoron? Muuten suljetaan tämä puheenvuoropyyntölista. Ja jos kaikki puhuvat noin kaksi minuuttia, niin tämä onnistuu. Seuraavana kollega Gerbranier. Thank you, Chairman. Um, thank... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri vastauksista ensimmäisellä kierroksella. Olen erityisen kiinnostunut siitä, mitä mainitaan työohjelmassa, miten sillä olette tietä kestävälle kalataloudelle ja kalastukselle. Uskon, että kalastuskiintiöpäätökset ovat tässä olennaisia. Se on jonkunlainen itsepintainen tapa, että kiintiöt perustuvat enemmän kalastajien määrään kuin kalojen määrään, mutta jos nyt luen tästä mitä haluatte tehdä työohjelmassa, niin näin ikään kuin lupauksen, että lopultakin saatte neuvoston perustamaan kiintiöt määrää. Luenko tämän kohdan nyt oikein ja aiotteko saada kalakannat tai otatte kalakannat tärkeämmälle sijalle kuin kala, kalatealan taloudelliset intressit? Mikrofoni. Kaksi ihan lyhyttä kysymystä. Minä Äh, haluaisin tietää, millä tavalla voidaan äh, estää esimerkiksi geenimuunneltujen tuotteiden leviäminen markkinoille ja äh, että ne sekaantuvat biotuotteisiin. Eli oletteko te ajatelleet, että tulisi jonkinnäköisiä tällaisia suoja-alueita? Ja sitten ministeri itse ei nyt puhunut tästä, mutta kuitenkin kaikki, mitä nyt on tapahtunut, millä tavalla te ajattelitte, että, tätä voitaisiin, että tämä voitaisiin toimeenpanna kaikissa EU-maissa? Kun ilmastonmuutosta käsitellään, niin valitettavasti käsitellään väärää kriisiä. Auringon merkitys on vielä yhä epäselvä. Marsissa jäätä on sulanut, mikä ehkä osoittaa sen, että sillä on suurempi vaikutus kuin autoilla ja lentokoneilla. Mutta joka tapauksessa vaikutukset ovat kymmenien vuosien päässä. Tämä öljy, niin sanottu piikoilvaihe on jo saavutettu. Ja fosfaattisten pol- polttoaineiden kohdalla tilanne on sama. Kiina on kieltämässä tiettyjen harvinaisten mineraalien e, viennin, jota ilman EU ei pärjää. On oletettu, että resursseja on olemassa, vaikka niitä ei oikeasti ole. Tämä johtaa resurssisotiin, ympäristö, ongelmiin ja suureen nälänhätään. Voitaisiinko tässä järjestää kansainvälinen seurantaelin, jossa voitaisiin näitä mineraaleja resursseja seurata, erityisesti öljy, fosfaatit, harvinaiset mineraalit, joihin erityisesti maatalous perustuu. Il- jos tällaisia lukuja ei saada, jos sillä perusteella kuitenkin rakennetaan tulevaisuutta, niin rakennetaan hiekkalinnoja jotka voivat romahtaa, ja kyllä tässä ansaittaisiin paljon parempaa tietoa. Kiitos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, τα τελευταία χρόνια... Κοίταξε. Hyvä herra ministeri, viime vuosien aikana olen todennut ilona, että olette käsitelleet biodiversiteettikysymyksiä, mutta viime vuosina Eurooppa Etelä-Euroopassa on säännönmukaisesti kärsitty merkittävistä metsäpaloista. Ne ovat tuhanneet, tuhanneet, tuhansia hehtaareja vuosittain. Euroopan unionin politiikassa mm, vastoin mitä jotkut sanovat, niin voin kertoa, että Kreikassa kyllä tunnemme minkälaisia vaikutuksia sille ilmastonmuutoksella on. Se pahentaa tilannetta, niin kuin tieteelliset tutkimuksetkin toteavat. Ja yksi muutoksen seurauksista on luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Kaikki nämä palaneet metsät on lopullisesti menetetty, eivätkä metsät enää kasva uudelleen. Aiotteko käsitellä myös tätä ongelmaa koskien näitä metsäpaloja? Kiitos, Jessen Glennis Vilmot. Thanks very much, President. And, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ministeri esityksestä ja näistä vastauksista, joita jo saatiin. Haluan palata elintarvikemerkintäasiaan, jonka mainitsitte. hän oikein sanoitte, että kuluttajat ansaitsevat sen, että voivat tehdä valistuneita valintoja. Mutta tässä ehkä kamppaillaan, että se löydettäisiin tasapaino tässä valiokunnassa tässä asiassa. Ja kuten tiedätte, Ensimmäinen käsittelyä asia odottaa parlamentissa. Tähän kuuluu alkuperämaan merkintä ja haluan erityisesti alkuperämaan merkinnästä puhua. Tulee paljon kirjeitä vaalipiiristä ja maanviljelijöiltä, jossa puhutaan harhaanjohtavasta tiedossa elintarvikemerkinnöissä, koskee sitä, että mistä ruoka tulee. Haluan tietää, Tukeeko puheenjohtajamaa toimia, joilla otettaisiin käyttöön pakollinen alkuperämaan merkintä, jotta voitaisiin varmistaa, että kuluttajat tietävät, mistä heidän syömisen ruoka tulee? Tämä on erityisen tärkeää äh, maitotuotteille ja lihatuotteille ja sitten ähm, tällaisten eineksien alkuperä elintarvikkeista. Miten haluan tietää, miten sitoutuneet olette tässä viemään asiaa eteenpäin ja saamaan sinne sopimuksen. Joo, in British supermarkets they tell... Brittisupermarketeissa sanotaan, että se tulee Skotlannista, Walesista, Ainakin jotkut ruo- elintarvikkeet, ne ottavat tarkasti merkitsevät, mistä ruoka tulee. Satu Hassi. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra ministeri, että te tulitte tänne keskustelemaan meidän valiokuntamme kanssa. Olen kuullut useita Ruotsin hallituksen edustajia, jotka sanovat, että yksi priorisoittu alue on Itämeren strategia tämän puheenjohtajakauden aikana. Ajattelin esittää kysymykseni siitä sen vuoksi, että maatalous on yksi Itämeren suurimpia ongelmia. Suurin ympäristöongelma eh, Itämeressä on nimenomaan rehevöityminen, eutrofioituminen. Ja suurin syy on maatalous. Minua kiinnostaisi tietää, mitä te Ruotsin maatalousministerinä olette suunnitelleet tekevänne, jotta maatalousneuvosto ottaisi tämän asian vakavissaan ja muuttaisi EUn maatalouden sääntöjä, jotta vähennettäisiin typpi- ja fosforipäästöjä Itämereen. Komission Itämeristrategia paperissaan tunnustaa tämän ongelman, mutta komissio ei kuitenkaan ole kovinkaan selkeä ja tarkka, mitä tulee toimenpiteisiin joita, joihin haluttaisiin ryhtyä. Minua kiinnostaisi kuulla, olitteko te Ruotsi, mitä te Ruotsin maatalousministerinä aiotte tehdä, jotta parannettaisiin ekologista tilannetta Itämeressä vähentämällä typpi- ja fosforipäästöjä maataloudesta? Kiitos. Thank you. If you want, you... Kiitoksia. Jos haluatte, voisitte vastata näihin kysymyksiin nyt. Tack eh, även för de här Kiitokset eh, myös näistä kysymyksistä. Jos aloitetaan tästä kalastusongelmasta, niin tämä on ehdotus tällaisesta kontrolli- tai tarkastuspaketista, joka toivon mukaan toteutetaan tämän syksyn aikana sen vuoksi, että se on perusta kaikille, kun me puhumme kalastuksesta. Nimittäin se, että kaikki pitäytyvät sovituissa kiintiöissä ja muissa toimenpiteissä. Mikäli jäsenvaltiot sopivat siitä, että tiettyjä lajeja kalastetaan tietty määrä, silloin kaikkien täytyy noudattaa tätä, koska muuten on ihan yksi lysti, mihinkä muihin toimenpiteisiin me sitten ikinä ryhdymmekään. On välttämätöntä, että kaikki noudattavat tehtyjä sopimuksia ja äh, että me voimme tavallaan taata tämän eurooppalaisille kansalaisille, niin meidän täytyy voida sopia jonkinnäköisestä valvontajärjestelystä, jotta voimme osoittaa, että noudatamme tehtyjä sopimuksia. Sen lisäksi olen useissa tilanteissa kertonut omasta visiostani vastauksena teille. Ja tämä koskee myös kalastusta, eli käyttää ei kuluttaa. Jotta on, voidaan syödä kalaa, niin täytyy olla kalaa, jota voidaan kalastaa. Ei kaloja voida tuottaa koneellisesti tehtaassa, vaan meidän täytyy hyödyntää maa- ja vesialueita järkevällä tavalla. Meidän täytyy käyttää, ei kuluttaa. Syksyn aikana yritämme osittain siis sopia jonkinnäköisestä valvontajärjestelystä, jolla me kykenemme takaamaan ja osoittamaan muillekin, että pidämme kiinni siitä, mistä on sovittu, mutta myös ottaaksemme esiin sellaisia asioita, jotka vaikuttavat kalojen määrään meidän merissämme äh, esimerkiksi selektiiviset kalastusvälineet ihan yhtenä esimerkkinä, niin että me pääsemme pitemmälle kuin mihinkä nyt on päästy. Tämä on mielestäni hyvin, hyvin tärkeä kysymys. Mitä sitten tulee tähän suureen kysymykseen maapallon voimavaroista, niin minun vastaukseni myös tähän kysymykseen on se sama. Meidän täytyy käyttää, ei kuluttaa. Ja Euroopan maa- ja, metsätalous, maa- ja metsätalouden täytyy olla valmiita osallistumaan yhteiskunnan rakentamiseen uudistuvan energian kautta. Meidän täytyy kehittää tekniikoita, jotta voimme hyödyntää sitä, mitä ei käytetä esimerkiksi elintarviketuotannossa. Esimerkiksi olki on sellainen, mutta myös metsästä saatava jäte. Meidän täytyy hyödyntää biokaasua enemmän kuin nyt tehdään eurooppalaisessa yhteisvaisuudessa biokaasua siis enemmän. Jotkut ovat päässeet hieman pitemmälle ja minä uskon, että me voisimme hyödyntää toistemme kokemuksia myös ja sitä kautta päästä hyvin pitkälle Euroopassa niin, että me pääsemme eroon siitä riippuvuudesta, joka meillä on fossiilisista polttoaineista, esimerkiksi öljystä. Voin mainita esimerkiksi, että minun kotimaani Ruotsi on, siis tämä on hyvin teollistunut maa tuolla kaukana pohjoisessa, jossa on erittäin kylmät talvet, niin 27 prosenttia koko energiahuollosta tulee uudistuvista lähteistä. Ja tämä on mahdollista esimerkiksi äh, siksi, että me käytämme äh, Ruotsien, Ruotsin metsien äh, jätettä. Ja se on erittäin tärkeää, kun lähdetään tästä käyttämisen, ei kuluttamisen ajatuksesta. Mitä tulee sitten solidaarisuuteen, kun jotain tapahtuu. Myrsky, erosio, vahinko, tulipalo, joka iskee tiettyyn alueeseen jäsenvaltiossa tai koko jäsenvaltioon, niin tällaista solidaarisuutta on jäsenvaltioiden kesken. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä silloin, kun jotain suurta tapahtuu. On olemassa mekanismi, joka käynnistyy. Siinä mekanismissa sitten annetaan resursseja eniten tarvitsevalle. Esimerkin antaakseni, niin ensimmäinen heinäkuuta lähtien on tänä vuonna on olemassa kaksi tällaista äh, tulen torjunta lentokonetta EUn käytössä. Nämä rahoitetaan EUn varoin niin, että voidaan auttaa alueilla unionissa alueella, jossa jokin katastrofi äh, on tapahtunut. Voin myös lisätä, että mehän teimme tällaisen niin kutsutun äh, terveystarkastuksen viime vuoden marraskuussa eurooppalaisesta maataloudesta. Ja tässä sopimuksessa sovittiin myös, että siirrettiin äh, tietty määrä rahaa pilarista yksi ja pilariin kaksi, jotta näitä rahoja käytettäisiin uusiin haasteisiin. Ja tämä merkitsee sitä, että meillä on nyt enemmän rahoja käytettävissä eri jäsenvaltioissa, jotta voidaan puuttua esimerkiksi ilmastonmuutoksiin, vedenpuutokseen, mutta myös satokatastrofeihin uudella tavalla, jolla emme aiemmin kyenneet toimimaan. Mitä tulee Itämeren strategiaan, kyllä, se on Ruotsille priorisoitu kysymys. Se on kysymys, joka koskee koko Eurooppaa, mutta ehkäpä lähinnä meidän ystäviämme Itämeren ympärillä. On kolme suurta päästölähdettä. Liikenne, yhdyskunnat, kaupungit, mutta myös maatalous. Monet niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty, ovat olleet eh, menestyksekkäitä ja niitä on eh, toteutettu Baltic Sea Action Planning puitteissa. EUn puitteissa on hyväksytty nitraattidirektiivi, jotta vähennetään maatalouden vaikutuksia ympäröiviin eh, maa-alueisiin ja vesistöihin. Sen lisäksi on muita asetuksia, jotka astuvat voimaan pikkuhiljaa esimerkiksi siten, että otetaan käyttöön tällaisia suoja-alueita vesistöjen reunalla niin, että minimoitaisiin ne vahingot, joita maatalous yhdessä liikenteen ja yhdyskuntien kanssa voi aiheuttaa merialueille. Kiitos. Eiköhän siinä ollut nyt kommentti lähes kaikkiin kysymyksiin. Prima. Äh, dann haben wir noch weitere Worte. Sitten vielä oli puheenvuoropyyntöjä Kristina Gutierrez Cortines. Kiitoksia, herra ministeri. Yritän puhua lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin yhdistää yhteen kysymyksen kaksi asiaa, josta puhuitte. Puhuitte maataloudesta ja vedestä ja tulevista kokouksista. Sitten puhuitte kasvinsuojeluaineista ja kasvimyrkkeistä. Kaikki tutkijat, jotka e, tutkivat vesi, asioita, ilmastonmuutosta ja torjunta-aineita ovat yhtä mieltä siitä, että ei voida samalla tavalla antaa lainsäädäntöä Atlantin maille ja Välimeren maille. Esimerkiksi sadesyklit ovat täysin erilaisia, ilmastonmuutoksen tuomat ongelmat ovat täysin erilaisia. Sama pätee myös torjunta-aineisiin ja käsinsuojeluaineisiin tutkijayhteisö ja maanviljelijäyhteisö etelässä ovat huolissaan siitä, kuinka äh, tällainen pohjoismainen äh, torjuntainen käyttö on johtanut siihen, että etelän tilanne on erittäin huono ja markkinoille on joutunut paljon torjunta-aineita mustasta pörssistä, jotka luultavasti tulevat Kiinasta. Ei näin voida toimia alueella, jossa on niin paljon ihmisiä, kuten Välimeren alueella. Haluaisinkin kysyä, miten tulette huolehtimaan tästä asiasta. Olisin oikein tyytyväinen, jos tällä kaudella ainoastaan tunnustettaisiin se, että on olemassa Euroopassa kaksi aluetta, Atlantin alue ja Välimeren alue, ja nämä kaksi aluetta edellyttävät erilaisia sääntöjä joissakin asioissa. Kysymykseni kuulee, koska tämä tunnustus Euroopalta tulee, johon tiedemiehet ovat jo päätyneet. Toinen kysymys, äh, elintarviketurvallisuus, koska otamme käyttöön molemmin puolisuuden, vastavuoroisuuden. On aivan selvää, että Välimeren alueella on paljon yrityksiä, jotka ovat menossa Pohjois-Afrikkaan äh, avaamaan yrityksiä, jotta heiltä ei vaadittaisi samoja laatukriteerejä. He käyttävät äh, torjunta-aineita, jotka on täällä kielletty 50 vuotta sitten. Koska tulemme vaatimaan vastavuoroisuutta elintarvikeiden tuonnissa? Kiitoksia.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 nyt muutama sana biomaatalouteen, ekologiseen maanviljelyyn. Haluaisin siinä kysyä, että millaisia summia haluatte tähän asettaa käytettäväksi? Sitten vielä Karl Schlüter, jos joku vielä haluaa, niin kahdelle kolmelle kysymykselle olisi tilaa. Muuten voimme tietysti... Olette oikeassa kyllä. Tack, herr ordförande. Och jag har... Kiitos, puheenjohtaja. Minulla on kysymys nanomerkinnöistä. Parlamenttihan on sopinut tästä, tämä on siis minun mietintöni nanotekniikasta, mutta se liittyy myös tähän uuselintarvikkekysymykseen. Mutta neuvosto ei ole tästä nyt puhunut. vastusta tarkoittavatko he sitä, että merkitään, jos mukana on nanopartikkeleita tai muuta, vai, vai miten sinä suhtaudut tähän nanokysymykseen? Ja sitten toinen kysymykseni liittyy myös merkintään, eli GMO eh, rehuun eläimille. Parlamentti äänesti juuri ennen vaaleja siitä, että merkitään ne eläimet, jotka, joita on ravittu GMO-rehuilla. Mitä mieltä te olette siitä? Ja sitten vielä lopuksi eläinkuljetukset. Me emme tiedä, onko komissio valmis, emme tiedä, kykeneekö neuvosto tästä puhumaan, mutta tämä on kysymys, äh, joka kiinnostaa erittäin monia eurooppalaisia. Oletteko te puhuneet tästä kahdeksan tunnin maksimikuljetusajasta? Ja jos ei, niin tullaanko tästä keskustelemaan? François Costet. Kiitoksia, François Costet. Merci beaucoup. Kiitoksia. Herra ministeri, Haluaisin esittää kysymyksen, joka koskee Ranskan Alppien aluetta. Siellä kasvatetaan lammaseläimiä täysin ympäristöystävällisesti ja no, kunnioittamalla luonnon monimuotoisuutta. Valitettavasti kuitenkin nämä lam, lampakasvattajat kohtaavat yhä enemmän ongelmia johtuen susien läsnäolosta ja nyt pohditaan, kuinka lammaskasvatuksen käy. Ei tietenkään äh, puuttuttaa minkään lajin suojeluun, mutta, mutta haluaisin tietää, voitaisiinko tuoda jotakin toimenpiteitä kasvattajien suojelemiseksi, koska heistä tuntuu nyt, että tätä lammaskasvat tutkitusta vuoristossa ei tunnusteta ja sen merkitystä biodiversiteetille ei tunnusteta. Mielestäni olisi löydettävä tasapainoinen ratkaisu niin, että voidaan suojella tätä lajia eli susia ja samaan aikaan suojella tätä laajaperäistä karjankasvatusmuotoa, joka vaikuttaa myös biodiversiteettiin. Haluaisin viitata toiseenkin erittäin tärkeään ongelmaan, se koskee maidon hinnan romahdusta. Ranskassa monet maanviljelijät ovat tällä hetkellä erittäin vakavassa tilanteessa, koska he eivät saa peitettyä edes investointikustannuksiaan, kustannuksia, joita he ovat tehneet voidakseen paremmin suojella ympäristöä. Tilanne on niin huono, että he eivät saa mitään tuottoa toiminnalleen. Kuitenkin meidän on suojeltava eurooppalaisia viljelijöitä. Se on tarpeen elintarviketurvallisuuden ja maisemien suojelun sekä kuluttajien kysynnän takia. Se on tarpeen myös siksi, että voisimme vähentää hiilidioksidipäästöjä koska jos tuemme, tuomme näitä maataloustuotteita muilta mantereilta, niin enpä usko, että se olisi mikään hyvä ratkaisu. Haluaisinkin nyt tietää, aikooko Ruotsi puheenjohtajan valtiona eh, tuoda konkreettisia ehdotuksia tämän kiireellisen eh, ongelman ratkaisemiseksi niin, että samaan aikaan eh, uudistetaan yhteistä maatalouspolitiikkaa tähän suuntaan. Merci beaucoup, Corinne Lepage. Kiitoksia sitten Corinne Lepage. Monsieur President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Ne liittyy juuri esitettyihin kysymyksiin, josta Lytter puhui aikaisemmin, miten nanoteknologiasta. Minun mielestäni ei ole normaali, että joissakin elintarvikkeissa on nanoteknologiaa. Niistä ei ole merkintöjä, mutta tämän lisäksi niiden olemasta olo, olemassaolostaan ei ole mitään listauksia eurooppalaisten kuluttajien pitäisi edes tietää, että kun he kuluttavat jotakin elintarvikkeita, niin siellä voi olla nanoteknologia. REACH-lainsäädäntöä ei voida soveltaa nanopartikkeleihin. Aiotteko aloittaa pohdinnan nanopartikkeleiden asemasta? Niitä käytetään elintarvikkeissa, mutta myös muilla aloilla Elintarvikkeiden ja kosmetiikka on kuluttajille kaksi tärkeää alaa. Sitten toinen kysymys, se on aivan samoilla linjoilla kuin kysymys, jonka Rova Grostet juuri esitti. Aiotteko todellakin tämän kauden aikana aloittaa syvällisen pohdinnan siitä, minkä tyyppisten viljelijöiden toivomme säilyvän Euroopassa? Halutaanko edelleenkin keskittää maanviljelijän, niin kuin nyt tehdään? Se on selvää, että se lisää kasvinsuojeluaineiden torjunta-aineiden käyttöä käyttöä sekä intensiivisen karjankasvatuksen käyttöä, mukaan lukien siihen liittyvät ongelmat. Maataloustuotteiden hinnoillekin sillä on tiettyjä vaikutuksia. Joitakin maa-alueita ei enää ollenkaan viljellä ja siitä aiheutuu myös metsäpalovaaraa. Haluaisinkin kysyä nyt, aiotaanko aloittaa tätä asiaa koskeva pohdinta, joka auttaisi YMPn uudistamishankkeita. Sonic Bogustov. Ja sitten kollega Bogustov Sonic. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kysyä ministeriltä, että ottaako hän huomioon puheenjohtajan työssään nämä yhteydet Natura 2000-alueiden ja ma- maanviljelyksen välillä. Minun alueellani on paljon konflikteja maanviljelyiden välillä, jotka usein viljelevät Natura 2000-alueella ja missä määrin voidaan maanviljelijöiden maanviljelystä auttaa, joille aiheutuu enemmän kuluja tämän asian vuoksi. Kiitoksia sitten ihan lopuksi Rova Michel Rivasi. Merci, Monsieur le Président. Et... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra ministeri eh, siitä, että olette tulleet paikalle. Mm, kysymykseni ovat vähän samalta paikkaa kuin aikaisemmin. Olin vähän aikaa sitten maatalousvaliokunnassa ja tuolla sanottiin, että 80 prosenttia eh, Euroopan tuodosta soijasta on geneettisesti muunneltua. Tätä soijaa käytetään eh, eläinproteiinien hankkimiseksi. Näin ollen olen sitä mieltä, että merkinnät olisivat aivan vält- välttämättömiä kuluttajille, jotka kuluttavat lihaa, jotka puolestaan kuluttavat näitä sojatuotteita. Tämä pätee myös munin ja lihan. Olisi siis tehtävä pakolliseksi merkintä liha- ja munatuotteissa siitä, että nämä eläimet on ruokittu geneettisesti muunnellulla soijalla. 80 prosenttia todella tuotetusta öljystä on GMO. Sitten maataloudesta tällä hetkellä suositaan luomut tuotantoa. Sanotaan, että lasten on parempi käyttää luomutuotteita, mutta luomu, jota lapsille annetaan usein niin sanottua öljyluomua, eli se tulee Argentiinasta, Chilestä tai muualta, ja se on kulkenut valtavan matkan ennen kuin on päätynyt lapsiemme lautasille. Olisi siis erittäin hyödyllistä, että tällä Ruotsin puheenjohtajakaudella rohkaistaisiin lähituotantoa, olkoon se luomo tai muuta, vä- käytettäisiin vähemmän pest- torjunta-aineita ja, ja öljyä olisi myös pohdittava hiiliveroa ja tuottuja tuotteita. Tähän asti ei ole tästä juurikaan puhuttu, mutta minusta tämä on aivan välttämätöntä. Olisi rohkaistavaa tämän tyyppistä lähimaataloutta maataloutta ja, ja sovellettava li- hiiliveroja pitkiä matkia kulkeneisiin tuotteisiin, jotka päätyvät lapsien lautasille. Nyt viimeinen vastauskierros sitten, olkaa hyvä. För det, eh, vad beträffar... Eh, Kiitos siitä, mitä tulee vesipolitiikkaan ja vesidirektiiviin ja torjunta-aineisiin, niin Eurooppa on eh, alueellistunut siksi, että meillä on erilaiset olosuhteet Euroopan eri puolilla, jonka vuoksi joissain Euroopan maissa torjunta-aineet katoavat eri tavalla kuin sitten jossain muualla Euroopassa. Sitten anteeksi pyyntö tästä merkintä kysymyksestä. Se on ollut esillä täällä aikaisemmin. Minä olen unohtanut koko merkintä kysymyksen ja nyt en sitä unohda. Mitä tulee elintarvikeinformaation, jota annetaan kuluttajille, niin neuvostossa ei ole mitään kannanottoja vielä, koska tästä puhutaan vielä. Tästä ehdotuksesta keskustellaan yhä. Minun lähtökohtani on, että se, että kuluttajalle pitää antaa hyvin selkeä merkintä merkittävistä, merkittävästä informaatiosta, jota kuluttaja tarvitsee. Ja kaikkein tärkeintä on, että kuluttajaa ei harhaan johdeta. Tähän liittyy myös minun taholtani toive siitä, että ei tehdä tästä kuitenkaan hallinnollisesti liian raskasta tuottajille. Tavoitteeni kansallisella tasolla on se, että vähennetään sääntötaakkaa 25 prosentilla tuottajille. Ja silloin meidän täytyy olla todella varovaisia, kun me tuomme markkinoille uusia sääntöjä ja lainsäädäntöä. Mitä tulee alkuperämerkintään, niin voin todeta, että on olemassa jo tiettyjä sääntöjä monille elintarvikkeille. Esimerkiksi naudanlihalle on säännöt, samoin kuin tuoreille hedelmille ja kasviksille. Ja ihan kuten jo aikaisemminkin sanoin, on tärkeää, että kuluttajia ei harhaan johdeta sen vuoksi tässä yhteydessä haluaisin myös äh, sanoa, että me äh, kotitalouksissamme käytämme yhä enemmän tuotteita, jotka ovat äh, koottuja, jotka tulevat eri taholta, jolloin niillä saattaa olla eri alkuperiä. Mutta minun kommenttini on kuitenkin se, että on olemassa paljon ja erilaisia näkökantoja tästä asiasta neuvostossa. Ei tule olemaan helppoa kerätä äh, enemmistöä päätöksenteon taakse. Tästä on vielä keskusteltava. Mitä sitten tulee äh, luomu, maatalouteen ja ekologiseen tuotantoon, Tähän liittyy paljon kysymyksiä. Kuten jo aikaisemmin sanoin, siirrettiin tämän terveystarkastuksen yhteydessä siirrettiin rahaa suorasta maatalouspolitiikasta pilarista yksi pilariin kaksi silloin kun marraskuussa viime vuonna tehtiin tämä terveystarkastus. Nyt on jäsenvaltioiden tehtävä käyttää näitä varoja pilarissa kaksi, jotta parhaalla mahdollisella tavalla voidaan toimeenpanna niitä asioita, jotka kuuluvat pilariin kaksi. Ja pilariin kaksi kuuluu muun muassa ekologinen elintarvikkeiden tuotanto, samoin kuin pilarissa kaksi tätä rahaa voidaan käyttää ihan yleiseen maaseudun kehittämiseen. Sitten Täällä on esitetty kysymys nanotekniikasta ja nanomerkinnästä. Haluaisin aloittaa sanomalla, että välillä on aika vaikea ratkaista ja tietää, onko jokin uusi elintarvike todellakin elintarvike vai onko se ihan puhtaasti jopa lääke. Lääkelainsäädännön mukaan yksittäinen jäsenvaltio voi itse ratkaista, onko jokin elintarvike lääke vai ei. Jos todetaan, että se on lääke, yhdessä jäsenvaltiossa, silloin jäsenvaltio voi itse kansallisesti säädellä sen pääsyä markkinoille. Tässä on siis tietty vaikeus määritellä, mikä on synteettistä nanomateriaalia ja mikä ei. Mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että olen iloinen siitä, että neuvosto ja parlamentti, ainakin minun käsitykseni mukaan, on yksimielinen sitä nanomateriaalin määritelmästä. Se on kuitenkin perusta sille, että päästään eteenpäin ja että saadaan aikaan yhtäläistä lainsäädäntöä ja yhtäläisiä suuntaviivoja. Mitä tulee sitten kysymykseen liittyen GMO-rehuun. Se ei ole neuvoston asia, vaan se on komission, äh, kuuluu komission toimivaltuukseen. Sitten kysymykset äh, liittyen äh, eläinkuljetuksiin. Olisin todellakin toivonut, että me olisimme tänä syksynä ehtineet niitä käsitellä Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Me odotamme siis komissiota, että komissio tekee aiheesta ehdotuksen. Mikäli komissio sen esittää, niin minä pistän sitten kaasua niin, että saisimme nopeasti tämän komission ehdotuksen käsiteltäväksi. Tämä kysymys kuuluu Ruotsin prioriteetteihin liittyen nimenomaan tähän terveeseen karjatalouteen. Sitten kysymys maidosta. Neuvosto kokouksessaan juhannusviikolla kysyi komissiolta, eikö olisi mahdollista analysoida tilannetta eurooppalaisilla maitomarkkinoilla. Komission raportti, jonka tämä huippukokous siis tilasi, tuli meille 22. heinäkuuta. Minä tiedän, että maitomarkkinat ovat ahtaalla Euroopassa – sen vuoksi minä olen aikaistanut äh, syyskuun huippukokousta ensi maanantaiksi 7. syyskuuta. Se on se ehdottomasti aikaisin ajankohta järjestää neuvoston kokous, jotta me neuvostossa voimme analysoida tätä komission esittelemää raporttia. Tässä raportissa on koko joukko ehdotuksia siitä, millä tavalla tilannetta tilannetta voitaisiin normalisoida ja voisiko neuvosto nyt sitten sopia näistä toimenpiteistä, siihen en voi vielä tänään vastata. Lopuksi vielä, mitä tulee Natura 2000 alueisiin ja kustannuksiin, niin äh, tämä on asia, joka liittyy kansallisiin äh, kustannuksiin, mutta minä tiedän, että ne voidaan Eh, ottaa mukaan myös tähän pilari kaksi kuluihin yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja jotkut jäsenvaltiot ovat niin tehneet. Kiitos puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta, jonka sain olla täällä kanssanne tänä iltapäivänä. Eh, toivon, että voimme jatkaa luottamuksellista ja hyvää yhteistyötä koko Ruotsin puheenjohtajakauden ajan. Ja, Suuret kiitokset. Tässä oli yllin kysymyksiä eri osa-alueilta. Näette, että valiokunta ja parlamentti terveelliset elintarvikkeet asettavat etusijalle. Niistä suuri osa kysymyksiä oli teille, että elintarvikkeita ei väärintä, että ne oli myrkylliset että niitä näillä kaikilla teknisillä mahdollisuuksilla, joita meillä tänään nykyään on. Tietysti olemme kiinnostuneita metsätalouden ja maatalouden merkityksestä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ilmast- eh, ympäristön suojeluun ja kaikki muut kysymykset myös, jotka täällä esiteltiin. Kiitoksia, että tulitte ja toivotan paljon menestystä ja toivon, että yhteistyömme on hyvä. Wir hätten drei, vier Minuten. Kolme, neljä minuuttia olisi tässä taukoa ennen kuin Rova Susanna Jakob ECDstä tulee, joten puolelta jatketaan seuraavassa osiossa.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 Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort. Hyvät kollegat, jatkamme työtämme. Ja minulla on erityisen suuri iloa. Toivottavasti tervetulleeksi rouva Susanne Jakob, ECDCn puheenjohtaja. Sinullisesti tervetuloa rouva Jakob tänne ympäristöön ja terveysvaliokuntaan Ja meillähän on tiettyjä teemoja, joista kanssanne kernaasti puhumme ja olemme, odotamme jännityksellä, mitä meille kerrotte työstänne, organisaatiostanne tai viraston organisaatiosta ja tietysti myöskin näistä ajankohtaisista influenssa-asioista, joista niin paljon julkisuudessa puhutaan. Meitä kiinnostaa varmaankin myös teidän näkemyksenne tästä. Ja nyt antaisin teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, Honorable. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet ympäristövaliokunnassa. Rouva Majuri, minulla on siis hyvin suuri kunnia olla täällä yhdessä ensimmäisessä kokouksistanne, mikä osoittaa sen, että olette kiinnostuneita ECDstä ja olette kiinnostuneita näitä, näistä aiheista, joita käsittelemme. Pidän erityisen tärkeänä yhteistyötämme valiokuntien kanssa. Meillä oli hyvin rakentavaa dialogia viime parlamentin aikana ja tämä auttoi merkittävästi ja helpotti meidän työtämme alkuvaiheessa. Ja se auttoi myös siinä, että saatiin aikaan ulkoinen arviointi 2008 menestyksekkäästi, joka heijasti merkitystämme sidosryhmille. Toivon puheenjohtajan jäsenet, että kokouksemme tänään on tär- merkittävä ensimmäinen askel yhteistyössämme valiokuntan kanssa uudessa parlamentissa ja odotan sitä innolla. Niin aina kun tarvitsette minua, niin olemme käytössänne ja mielelläni tulee valiokuntaamme milloin tahansa, milloin on mitä tahansa kysymyksiä esityslistallamme, jotka toimivaltaamme kuuluvat ja samaan tapaan Mielelläni toivotan teidät tervetulleeksi tai delegaatioon valiokunnastanne tai mitä tahansa jäseniä esiin, niin kuin on aiemmin käynytkin monta kertaa. Minä myöskin jatkan näiden tiedotteiden lähettämistä, joiden nimi on Executive Science Update, joissa kerrotaan kehityskuluista ja tärkeistä asioista, joita CDC tekee. Ja jos niin päätätte, puheenjohtaja, että tällaisen yhteishenkilön nimitätte CDClle valiokunnassa, niin kuin viime Envi-valiokunnassa oli, niin tietysti yhteishenkilölle kerromme kaikista merkittävistä kehityskulusta ja siis joita meillä tapahtuu. En tietysti halua äh, lähettää teille liikaa dokumentteja, tiedä mitä kiireisiä olet, en halua ylirasittaa teitä ja sen vuoksi tätä yhteishenkilöä informoimme ja mitä sitten hän ajatteli relevantiksi koko valiokunnalle, niin hän jakoi eteenpäin. Tiedän, että Tämä influenssapandemian aihe on erityisen kiinnostava teille ja käsittelin sitä toisessa niin esitystäni puheenjohtaja ja haluaisin, että pyytän jotakin aikaa, jonkun verran aikaa sille, mutta ennen kuin näin teen, niin haluaisin esitellä itseni ja virastoni ja työohjelman hyvin nopeasti, lyhyesti. Ja kuten sovittiin puheenjohtajan kanssa aiemmin, niin noin 20 minuuttia veisin aikaan tähän alustukseen Joten nimeni on Susanna Jakab, olen unkarilainen, olen ollut tämän ECDCn johtaja ihan sitä asti, kuin se alkoi toimintansa 2005 toukokuussa. Sitä ennen oli valtiosihteerinä Unkarissa. Ohjasin liittymisprosessia terveysasioissa EU-hun ja yleensä kansanterveysasioita. Ja sitä ennen olin WHOn töissä 11 vuotta eri johtajatehtävissä. Kuten saatatte tietää, CDC e on Tukholmassa ja sen missio on vahventaa Euroopan puolustautumista tarttuvia tauteja vastaan. ECDC on tekninen ja tieteellinen instituutio. Siellä on kansanterveyshuipputietoa, se arvioi asioita, mutta se myös tukee riskien hallintatehtävissä olevia tieteellisellä arvioilla. Kun missioita me toteutamme, teemme hyvin läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja kansallisten kansanterveyselinten kanssa, komission kanssa läheistä yhteistyötä, Euroopan parlamentin kanssa ja tietysti myös WHO kanssa. Neljän, viime, neljän puolen viimeisen vuoden aikana ECDC on kehittynyt tilanteesta, jossa oli vain yksi työntekijä minä. Nyt virastossa on 250 työntekijää ja budjetti on 50 miljoonaa 2005 ja, tai siis nykyään se on 50 miljoonaa. Ja aiemmin se oli 5 miljoonaa. Haluaisin kertoa teille, että valiokunnalle te on ollut aina hyvin tukemassa meidän budjettitoiveitamme ja toivon, että jatkatte tukemistamme myöskin tulevina vuosina. Ja tiedoksenne, puheenjohtaja ja valiokunnan jäsenet, rahoitusnäkymissä 2007-2013. 2010 on viimeinen vuosi, jolloin budjettimme kasvaa nykyisen toimikautamme aikana, joten 2010 loppuun mennessä saavutamme 60 miljoonan, 60 miljoonan budjetin ja 350 työntekijää, johon kuluu kaikki työntekijäluokat. Neljä puolen viime vuoden aikana olemme saaneet toimintamme täysin käyntiin kaikilla osa-alueillamme. Kaikki palvelut ja aktiviteetit, jotka perustamisasetuksessa on, on, jotka ne siihen sisältävät, on otettu käyttöön. Ja sitten kun ne ulkoinen arvioidut otettiin viime vuonna, niin siellä sanottiin, että meistä on tullut tärkeä kansainvälinen toimija, ja sillä vahvistettiin myös, että olemme antaneet merkittävän panoksen tartuntatautien torjumiseen EU:ssa. ssa sitten saatatte kysyä, että mikä ECDCn rooli on. Yksinkertaisesti sanottuna sen täytyy antaa näyttöä, tietoa päätöksentekijöille, antaa teknistä ja tieteellistä neuvontaa, antaa teknistä tukea, jos päätöksentekijät tarvitsevat sitä, antaa koulutusta kansanterveyden kestävästä kehityksestä sekä EU- toimielimille ja jäsenvaltioille, kun ne yrittävät torjua tartuntatautia. Tarjoamme näyttöä, todistuksia, mitä sillä tarkoitan. Nämä seurantaraportit ovat mielessäni, ja analysoidaan trendejä koskien eri tarttuvia tauteja ja näiden trendien syitä. Näitä käytetään prioriteettien asentamisessa sekä EU-toimielimissä että jäsenvaltioissa. Annamme tieteellistä ohjausta hallin, ennaltaehkäisymenetelmistä ja kontrollista ja paljon riskien arviointeja toteutamme, jos toteamme, että hälytysrajat on ylitetty. Annamme myös teknistä tukea, kuten koulutusta. Autamme jäsenvaltioita kehittämään valmiussuunnitelmiaan, arvioimme näitä valmiussuunnitelmia ja annamme neuvoja Jäsenvaltioissa kuten pandemian aikana teemme, ja siihen palaan hetken kuluttua, ja annamme, tarjoamme asiantuntijoita tutkimuksiin jäsenvaltioille, jos he niin äh, toivovat. Kaikki kiistatoimistamme saatte tietoja web-sivultamme, joten en halua tässä mennä enemmän yksityiskohtiin. Toinen tärkeä toimintamuoto on se, että pyöritämme tätä hätäoperaatiokeskustamme, josta parlamentti teki päätin. Siitä olemme kiitoksia. Tämä hätäoperaatiokeskus saa tutkii tietolähteitä seitsemän päivän aikana viikossa 365 päivän aikana vuodessa. Ja siellä etsitään signaaleja tulevista terveysuhkista. Jos näin tapahtuu, niin sitten varmistamme sen, että hätäoperaatiokeskuksella on tarpeeksi henkilökunta, josta ne voivat näitä merkkejä, signaaleja kellon ympäri seurata. Sitten tätä tietoa sidosryhmien kanssa jaetaan, kun sitä on analysoitu ensin. Mutta haluaisin painottaa, että influenssa ei ole ainoa tauti, jota se käsittelee. Me teemme työtä 50 taudin kanssa ja pandemia oli ainut uhka, joka EU, EU ja Eurooppaa uhkaa. Kuten sanoin, kokoamme tietoa 50 taudista. Meillä on tieteellinen ohjelma näistä kaikista taudeista koskien rokotuksia, tuberkuloosia, hiiviä, mutta myöskin käsittelemme terveydenhoitoa, joka liittyy esimerkiksi antibiooteille resistenssejä ja mikrobeja, joka on tärkeä prioriteetti. Ja kun katsotaan näitä avainprioriteetteja työohjelmassamme tälle vuodelle, niihin kuuluu se, että halutaan parantaa laatua, EUn tietokannassa tarttuvista taudeista korkein prioriteetti on tulehdukset liittyvät terveydenhoitojen ja vastuskykyisiin mikrobeihin, analysoimme ilmastonmuutoksen mahdollista vaikutusta tarttuviin tauteihin. Ja sitten tarjoamme myös korkealaatuista tieteellistä tukea ja ohjausta kaikista tärkeistä taudeista, joita käsittelemme. Ja tietysti prioriteetti on vielä myös tämä influenssapandemia. Tämä viimeinen prioriteetti, joka tuli esille tämän vuoden aikana, mutta olemme valmistautuneet siihen viimeisen viime vuoden aikana ja EU on tämän kautta hyvin valmistautunut. Olen hyvin mielelläni vastaan kaikkiin kysymyksiin, jotka toimivaltaamme samalla asioita koskevat. Ja sen vuoksi yleisistä asioista tämän verran. Ja puheenjohtaja Luvallinen haluaisi nyt siirtyä käsittelemään ja antaa muutamia tietoja pandemiatilanteesta EU:ssa ja Euroopassa. Kuten kaikki tiedätte, tämä uusi virus on nyt kaikkialla EU:ssa ja kaikissa jäsenvaltioissa ja paikallista, paikallisia tartuntoja on edelleen. Ja on ihan ennen näkemätöntä, että kesäaikana on influenssa. meneillään. Ja tämä on merkki sitten siitä, mitä voidaan syksyllä odottaa. Jos näitä lukuja nyt katsotaan ja mehän päivittäin annamme tilanneraportteja ja toivon, että ne saatte näitä kopioita myös säännöllisesti. Tällä hetkellä on 46 000 vahvistettua tapausta ja 104 kuolemaa, kuolemaa tapausta. Kuitenkin niissä maissa, joissa on paljon tapauksia, ei testata näitä epäiltyjä tapauksia enää, joten sen vuoksi ei ole luotettavaa tietoa näissä maissa tapausten lukumäärästä, joten sen vuoksi on hyvin vaikeaa antaa teille tarkkoja lukuja. Maat, joilla on eniten näitä tapauksia, lopettivat tapausten laskemisen, kuten myös Yhdysvalloissa on käynyt. Ja muissa maissa. Sen vuoksi ECDC, kuten Yhdysvaltain vastaava järjestö ovat lopettaneet tämän laskemisen ja siirrymme toisenlaisiin valvontatoimiin. Laskemme monia muita asioita, niistä mielestäni keskustelemme teidän kanssanne myöhemmin. monet Euroopan valtiot siis ovat patomistrategiasta siirtyneet niin kutsuttu lieventämistrategiaan, mikä tarkoittaa sitä, että ne tekevät työtä, jotta ne voivat vähentää pandemian vaikutuksia annoin jo tarkat luvut. Ja haluaisin myös painottaa, että tähän mennessä on 104 kuolemantapausta ollut EU-ssa, mutta tämä on vain osa kuolemantapauksista, koska kausittaisen influen kanssakin kanssa täytyy tutkia näitä kuolleisuuslukuja, jotta saadaan tämä kuva oikeaksi. Ja tästä on työ jo aloitettu ja olen samaa mieltä äh, tohtori Margaret Janin kanssa, joka WHOsta, että tämä on tällainen moderaattipandemia, mutta ei kuitenkaan varmastikaan vaaraton. Miten se pandemia vaikuttaa Eurooppaan syksyllä? Todennäköisin skenaario on se, että pandemia käyttäytyy, kuten se on käyttäytynyt erilaisella pallonpuoliskolla Australia, Argentiina, Chile tämän kesän aikana Siis sehän oli heille talvi, joten voimme odottaa saman, samanlaisen tilanteen Euroopassa. Ja sen vuoksi olemme huolellisesti tutkineet, tut, tutkineet tilannetta etelässä pallonpuoliskolla syksyn aikana ja talven aikana H1N1. Siitä tulee yksi dominanteista viruksista meidän influenssakautenamme, joka tulee aiemmin kuin yleensä, kuitenkin tietysti eri maissa eri aikaan. Ja vielä maidenkin sisällä odotamme, että tulee erilaisia huippukausia eri aikoihin. Harvat ovat Euroopassa tähän mennessä saaneet tartunnan. Tällä hetkellä ollaan alle prosentin tasossa EU-väestöstä, mutta syksyllä ja talvella odottamme ehkä jopa 30 prosentin väestöstä saavan tartunnan. Ja minun täytyy tässä painottaa, että tämä on ennuste. Tämä on tällainen eh, pahimman, pahimman mahdollisuuden skenaario. Tälle virukselle tämä on sellainen skenaario, jonka perusteella valmistaudumme siinä tapauksessa, että virus ja sen geneettinen kokoonpano säilyy sellaisen kuin se nyt on. Ja jos siitä ei tule virulentimpi, helpommin tarttuva kuin nyt. Paljon on hyviä uutisia. Haluaisin aloittaa niistä ensimmäisellä, joka on se, että tauti on lievä, ei paljon pahempi kuin tavallinen influenssa. Ja elävät ihmiset ahdistu ja jää töistä pois ilman hyvää syytä. En, emme voi odottaa kovinkaan paljon poissaolla työpaikoilta. Ja sen vuoksi sitä ei aiheudu liian paljon häiriöitä. Olen peruspalveluilla. Joten ne maat, joilla on jatkosuunnitelma, he varmasti pääsevät tästä ilman pahempia seuraamuksia. Huonot uutiset ovat se, että pandemia aiheuttaa paljon painetta terveyspalveluille, paljon painetta ensihoitoon, mutta myöskin sairaalahoitoon. Potilaiden määrä, jotka haluavat nähdä lääkärin, niiden määrä kasvaa nopeasti. Ja vain pieni osa niistä, jotka saavat tartunnan, tulevat kovin sairaaksi, mutta siitä huolimatta monet potilaat tulevat sairaaloihin, jotka vaativat sairaalahoitoa. Ja suuri paine tulee tehohoitopalveluihin kohtaan, ja haluan tässä painottaa, ja todellakin painottaa tätä kohtaa, suurta painetta tulee tehohoitoa kohtaan, erityisesti hengityslaitteisiin niissä, niiden palvelujen sisällä kuten näkemisten painavien virusten kanssa, ne on niin, että ihmiset, jotka sairastuvat, eivät ole ne tavanomaiset, kuten kausittaisista influens, influenssissa, ja tämä on merkittävä ero tämän pandemian ja kausittaisen influenssan välillä. Tässä tapauksessa haavoittuvimmissa asemassa olevat ja suurimmat riskiryhmät ovat nuoret lapset, raskaantuvat naiset ja ne, joilla on joku krooninen sairaus jo olemassa. Kausittaisessa influenssassa on enemmänkin iäkkäät ihmiset ja ne yli 65-vuotiaat, jotka ovat suurimmassa riskissä, eikä nuoret, joten tässä on tämä merkittävä ero. Mitkä ovat sitten vaihtoehdot toimille? Ja tämä on kolmas osa hyvistä uutisista, jotka halusin teille kertoa. Siis se, että olemme valmistautuneet tähän pandemiaan kansallisten viranomaisten kanssa, komission kanssa, WHO, anteeksi, ja teidän valiokuntanne kanssa jo vuosien ajan. Ja sen vuoksi voisi sanoa, että olemme suhteellisen hyvin valmistautuneita. Sanoisin jopa, että EU on parhaiten valmistautunut maan, maanosa tai alue maailmassa, jos katsotaan tilannetta globaalilla tasolla. Joskus meitä on jopa kritisoitu, että investoimme liikaa pandemia valmistautumiseen, mutta nyt todellakin voin nähdä hyvät puolet tästä. Ja olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että jokaiselle humaalla on kansallinen suunnitelma. Useimmilla heistä on tällainen jatkosuunnitelma. Ja monet olemme käyneet toimin monia kriisisimulaatioharjoituksia. Olemme arvioineet kaikki kansalliset valmiussuunnitelmat, olemme tehneet suosituksia ja näiden pohjalta suunnitelmia on kehitetty 2005 vuoden jälkeen ja Tämä oli suuri askel eteenpäin EUn valmistautumistilassa. EUssa on myös hyvin hyvä järjestelmä tietojen jakamisessa ja koordinoimisessa. Se, mitä nyt täytyy tehdä, on, että katsotaan näitä suunnitelmia hyvin nopeasti sen valossa, mitä uutta tietoa tulee H1N1-viruksesta, ja katsotaan, että mitä jatkotoimia ja sopeutuksia näihin suunnitelmiin täytyy tehdä, ja tämä työ on meneillään. En käy läpi kaikkia toimenpiteitä, jotka liittyvät tähän lievennysvaiheeseen. Tämäkin tieto löytyy nettisivuiltamme ja se on helposti siltä saatavissa. Ja aina kun lähetämme teille nämä Execute Updates-tiedotteet, niin informoimme uusista toimista ECDCssä. Tärkeää on se, että toimet ovat oikeasuhtaisia ja kestäviä. Muutama asia on, joita haluaisin painottaa prioriteetteina kans, kansanterveystä päättäjien keskuudessa. Yksi on se, että täytyy varmistaa se, että terveydenjärjestelmät, että niillä on tällainen hyökualtokapasiteetti niin sanoakseni, kun tulee paljon potilaita, ja erityisesti nämä kovin sairaat potilaat, ja että heillä on tehohoito yksiköitä käytössä, jossa on hengitysapuvälineitä. Jos on kaksi hengityskonetta, niin tuplatkaa se ainakin neljään. Jos on 20, tuplatkaa se 40, koska se on se suuri kysyntä näille, joka on jo nähty. Yksinkertaiset henkilöhygieniamenetelmät, kuten käsienpesu ja että ihmiset jäävät kotiin, jos ovat sairaita, niin niillä on kyllä vaikutuksensa sinne, kun viruksen leviämistä hidastetaan. Ja tämä on tärkeää myös suuren kannalta ja tästä täytyy paljon tiedottaa. Kolmanneksi tietysti jossakin vaiheessa syksyllä rokote tulee käyttöön ja tämä on sitten tärkeä kansanterveystoimenpide ja suoja- ja ehkäisytoimenpide. Paljon haasteita rokotteessa tietysti on Euroopassa ja käsittelemme monia näistä toimivaltuuksiemme puitteissa. Influenssarokotteet ovat turvallisia, mutta välttämättä kun niitä käytetään, erityisesti riskiryhmissä, niin odotamme tulee myöskin satunnaisia sivuvaikutuksia. Me olemme tehneet työtä e MEAn kanssa ja WHOn kanssa, jotta voimme näitä todellisia sivuvaikutuksia seurata ja valmistautua niihin niin, että emme ole sitten valmistautumattomia näihin. No sitten lopuksi puheenjohtaja haluaisin sanoa muutaman sanan näistä epävarmuustekijöistä ja mikä on tämä pahimman tapauksen skenaario. Kolme epävarmuustekijää tässä ottaisin esille. Niitä saattaa kyllä olla enemmänkin. Yksi on se, että tuleeko viruslääkäresistenssi esille. Ja tämän vuoksi näitä antiviruslääkkeitä useissa maissa niitä, niiden pohjaa monipuolistetaan, mikä on HE 1N1 kehittyi talvikuukausina ja se työnsi syrjään muut virukset monessa maassa eteläsapallon puoliskolla, miten käy Euroopassa. Kolmas epävarmuustekijä on, että pysyykö virus niin lievänä kuin se tällä hetkellä on, ja onko se, pysyykö se vakaana kuin se nyt on. Jos katsotaan aiemmin pandemioiden historiaa, niin pandemiat käyttäytyvät aina eri tavalla, ja tai niissä on monia aaltoja, ja toinen ja kolmas aalto ovat yleensä virulentimpia ja pahempia kuin ensimmäinen aalto. Nyt ensimmäiseen todelliseen aaltoon vaiheeseen valmistaudutaan Euroopassa, mutta mikä on rauhoittavaa on se, että tämä virustyyppi näyttää olevan vakaa. Ja sen vuoksi tähän mennessä emme ole vielä nähneet muutosta sen geneettisessä kokoonpanossa – mikä on positiivista, joten nyt täytyy puheenjohtaja ja jäsenet tehdä se, että tämä valmius täytyy saada loppuvaiheeseen, ottaen huomioon nämä kaikki viimeisimmät timot, jotka viimeisten viikkojen aikana tästä viruksesta on tullut. Ja sitten lopuksi tarvitsemme yhteisvastuuta rikkaiden ja vähemmän rikkaiden maiden välillä. Ja se on sitten yksi asioista, joka tulee varmasti esille syksyllä, solidaarisuus myöskin EUn sisällä. Puhumattakaan laajemmasta globaalista kontekstista. Kiitoksia puheenjohtaja paljon. Tähän päätän esityksen ja mielelläni vastaan kaikkiin kysymyksiin. Ja, Dank, Frau Jakob. Kiitokset kovasti, Rova Jakob, tästä informaatiosta. Ja tämä on asia, joka on eh, aika lailla keskipisteessä. Ja haluaisin nyt oikein virallisesti myös toivottaa tervetulleeksi Minerva Majorin parlamenttimme edustaja. Minerva, tervetuloa takaisin tänne. Ja sitten Jacques Cheres, joka on ää, eh, eh, sitten tämän hallintoneuvoston varapuheenjohtaja. Koska puheenvuoropyyntöjä ei ole kovinkaan paljon, niin tekin voitte sitten varmasti vielä osallistua keskusteluun. Niin, Rova Jakob antoi meille tässä aikamoisen informaatiopaketin Peter Liisep on ensimmäiseksi pyytänyt puheenvuoroa. Kiitokset Rova Jaakob tästä erittäin mielenkiintoisesta informaatiosta. Ennen kuin me tässä keskustelemme edelleen, niin haluaisin äh, kiittää John Bowisia. Hänen äh, poissa ollessaan hän on aikaisempi kollega ja hän oli aiheessa äh, Äh, esittelijä ja hän oli mukana vaikuttamassa ECDCn äh, perustamiseen. Nämä äh, tavallaan se tase, mikä tässä on tehty, on ehkäpä se, että, että tässä on jonkinnäköinen paniikki päällä ja on ollut erilaisia reaktioita, jotka eivät perustu faktoihin – mutta toisaalta ei vaaroja tule liioin eh, aliarvioida, joten tässä tämä tasapaino on vaikea löytää ja tämä tasapaino täytyy katsoa joka päivä uudelleen. Tällä hetkellä äh, leviäminen on ollut aika vähäistä niissä maissa, joissa on hyvä terveydenhuolto, mutta meillä on ollut myös dramaattisia äh, tapauksia minä tiedän esimerkiksi Brasilian tilanteesta, jossa on satoja kuolleita ja se johtuu siitä, että useat äh, sairaat eivät ensimmäisen 48 tunnin aikana ole käyneet lääkärissä, ja se on se aika, kun äh, hoito pitäisi käynnistää. Joten meidän täytyy kyllä olla tässä tarkkoina. Olen samaa mieltä myös tästä äh, CPMEn Helmut Gomerin ajatuksesta siitä, että meidän täytyy kaikissa suunnittelussa olla realistisia arvioissamme. Saksassa riidellään sitä, kuka maksaa, ää, äh, maksaa, ää, äh, maks, maksaa äh, rokotuksen ja siitä, että ää, sairaskassat maksavat 50 prosenttia ja valtio toisen. No, mutta minä olen sitä mieltä, että ei kannata antaa ää, rokottaa enempää yli puolta ihmisistä ainoastaan riskiryhmät. Meidän täytyisi toimia tässä realistisesti. Haluaisin tietää teiltä vielä lasten tilanteesta, koska äh, no, Grostet on vaikuttanut erittäin paljon tähän lääkkeiden infotilanteeseen, mutta joka tapauksessa usein on sillä tavalla, että ne suositukset, mitä annetaan aikuisille, niin sitten suositus ihan samanlaisena se annetaan lapsille. Tällä hetkellä meillä ei ole äh, antiviraalista äh, lääkettä tähän. Äh, meidän täytyy tehdä jotain millä tavalla näitä lapsia hoidetaan. Kysymys on äh, nyt se, että mistä lähtien oli nyt sitten äh, aikuinen eli lapsi, mistä vaiheesta lähtien hän on epäilty äh, tapaus. Henkilö, jolla on yli 38 astetta kuumetta ja hän yskii, käsitelläänkö häntä epäiltynä tapauksena, eristetään suojavaatteet ynnä muuta ynnä muuta. Tämä voisi ehkäpä aikuisten kohdalla ihan järkevää, mutta lasten kohdalla, jos kaikki pitää eristää, niin ei se onnistu. Ja sitten vielä näistä rokotuksista. Meidän täytyy tässä katsoa tarkkaan tätä tilannetta, mutta meidän täytyy myös varoa sitä, että emme anna varomattomia suosituksia. Saksassa annettiin terveysministerin sulla suositus siitä, että lapsia ei pitäisi nyt rokottaa, vaan vain vasta keväällä. No en minä ole löytänyt koko Euroopasta asiantuntijaa, joka sanoisi, että lapset pitää vasta, syksyllä, vasta keväällä rokottaa, koska yleensä jos tällaisia epidemia tulee, niin silloinhan ne epidemiat yleensä tulee syksyllä ja talvella ja lapset täytyy rokottaa mahdollisimman nopeasti. Joten ehkäpä te voisitte myös tätä käsitellä. Sitten Ilmastonmuutos ja infektiosairaudet. Oletteko te jo niin pitkällä, että voitte kertoa tästä ohjelmasta jotain? Vai onko tämä vasta liian varhaisessa vaiheessa? Ja tulevina kuukausina tämä tulee olemaan asia, jonka parissa tulemme työskentelemään hyvinkin intensiivisesti. Danke Peter Liese, Dagmar Rothberend. Kiitoksia herra Liese, Dagmar Rothberend. Kiitos ensinnäkin Äh, haluaisin äh, heilutella tuonne Frankille entinen työntekijäni, joka nyt on Helsingissä. Terveiset äh, kaikilta kollegoilta. No niin, Rova Jakab, kiitokset tästä selonteosta. Minulla on muutama kysymys. Kesällä olin aika neuvoton. Ensimmäinen oli se, että luonnollisesti tässä on kysymys ihan varmasti vaarallisesta infektiosairaudesta, mutta tämä ei ole ensimmäinen vaarallinen infektiosairaus, eikä myöskään ensimmäinen vaarallinen influenssa, jonka parissa olemme toimineet tässä viime vuosina. Joissain jäsenvaltioissa, en nyt oikein tiedä miten tämä sanoisin, yhtäältä ollaan tähän on tavallaan liitetty paniikkia ja shokkitilanne. En tiedä, oletteko te keskustelleet virastossanne jäsenvaltioiden kanssa sellaisesta tilanteesta, jossa pelätään mahdollista pan-epidemiaa, jolloin voitaisiin ryhtyä ihan yksinkertaisiin toimenpiteisiin heti, eli hygieniatoimenpiteisiin. Miksi täytyy olla niin, että 20 eh, ihmistä, jotka koskevat eh, hissinnappia tai eh, oven ripaa, voivat levittää miljooniin tämän viruksen. Tällaisissa tilanteissa jäsenvaltiossa pitäisi olla velvollisuus. No me tiedämme kaikki, että suurimmassa osassa jäsenvaltioita kouluissa, yliopistoissa, rautateillä, lentokentillä, Euroopan parlamentissa pitäisi olla mahdollisuus desinfioida kädet. Tämä on tällainen yksinkertainen tehtävä, niin, että voitaisiin estää mahdollinen tartunta. On muitakin mahdollisuuksia. Herra Liisekin tässä puhui tästä. Miksi ei ole sanottu selkeästi, että mitä nämä oireet ovat? Mitkä oireet ovat henkilöllä, jota pidetään epäiltynä tapauksena. 38 äh, astetta kuumetta kuinka kauan? No, äh, se ei nyt lapsille ole kovinkaan paljon. Silloin puolet Saksan lapsista olisivat epäiltyjä tautitapauksia. Miksi ei ole sanottu, että ihmiset, jotka ovat riskiryhmässä, heidän tulisi suojautua tietyllä tavalla, vaikkapa hengityssuojaimin tai jotain. Tällaisia äh, ennaltaehkäisy, varovaisuusperiaatetta, tätä ei ole ollut. Ja onko tällaisia yritetty toteuttaa, mutta lähinnä on kylvetty paniikkia. Sitten vielä tästä rokotteesta. Sika-influenssasta huolimatta me saamme myös sen vuosittaisen talviflunssan jälleen kerran. Eli meillä on kaksi erilaista influenssaa, jotka molemmat ovat hyvin tarttuvia ja voivat aiheuttaa hyvin vakavia oireita tietyille riskiryhmille. Minkälaisia suosituksia teillä on? Jäsenvaltiossa on hyvin erilaisia suosituksia, joissa jäsenvaltiossa sanotaan, että ihmisten täytyy rokottaa sikainfluenssaa vastaan ja jotkut sanovat ei, kun pitää rokottaa tavallista syysflunssaa vastaan. Ne ovat kaksi eri flunssarokotusta joka tapauksessa. Sitten ihan yleisesti ottaen näistä rokotteista. Kyllä minä lähden siitä, että rokotteet ovat turvallisia. Nämä ovat kuitenkin näitä uusimpia ja nuorimpia rokotteita, joita ei kuitenkaan ole ehkäpä tarpeeksi kauan testattu. Mikä on se suositus näille ryhmille? Sitten solidaarisuudesta te tiedätte, että jäsenvaltioissa – antiviraalisten aineiden varastointi ei oikein ole toiminut ja solidaarisuuskaan jäsenvaltioiden kesken ei toimi. Joten nyt täytyisi vain oikeastaan vedota jäsenvaltioiden omaan maalaisjärkeen. Kiitos ja sitten Kiitoksia siitä, että olette täällä kanssamme tänään iltapäivällä. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin mitä tulee teidän virastonne työtapoihin. Kuinka valitsette asiantuntijanne? Mikä on heidän asemansa? Millaisia työskentelytapoja teillä on heidän kanssaan? Voiko kansalaisyhteiskunta jollakin tavalla osallistua tähän työskentelyyn? Tämä ensimmäisenä kysymyksenä. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan komitologiaa ja tapaa, jolla päätöksiä tehdään poliittisella taholla. Sitten toinen kysymys, se koskee tätä influenssaa ja rokotteita. Ymmärsimme, että olemme nyt ikään kuin puun ja kuoren välissä. Jos rokotetaan, niin se on tehtävä määräajoissa. Toisaalta on vaikea tietää, millaisia sivuvaikutuksia rokotteilla saattaa olla. Kuinka tämä aika monen ongelma saataisiin teidän mielestänne ratkaistua? Kiitoksia Michel Rivesi. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen siitä, että äh, Rauhan Jakab on täällä. Minullakin on useita kysymyksiä. Meille on puhuttu tästä pandemiasta, Puhuittelu näistä luvuista 45 000 tartunta 104 kuollutta ilman rokotteita. Tämä on kuitenkin valtava kuolleisuus. Se ei ole kovin valtava kuolleisuusluku. Kun rokotetaan, niin on pohdittava kustannushyötyjä. Minkälaisia kustannushyötyjä tällaisella rokotuksella tällä hetkellä olisi tällaiseen kohtalaiseen, maltilliseen pandemiaan, niin kuin itse sanoitte, kun virus ei ole kovin virulentti, mutta erittäin tarttuva. Sitä riskeistä. Minä olen ollut paljon tekemisissä hepatiitti B-rokotteen kanssa. Tähän liittyy kansallinen lainsäädäntö Ranskassa on Kushnerin laki, joka edellyttää selkeää tiedotusta. Tällä hetkellä Euroopan unionissa ei ole tällaista tiedotusta, koska emme tunne niitä lisääneitä, joita rokotteisiin lisätään. Siellä saattaa olla alumiinipohjaisia lisäaineita. Monet tutkimukset ovat osoittaneet alumiinin sivuvaikutuksia. Jos on elohopeastakin on todettu, että se, on, voi, se on, voi olla myrkyllinen formaldehydistä taas. Se tiedetään, että jotkut henkilöt ovat allergisia sille. Myös lisätään pesuaineita proteiinien tuhoamiseksi. Kysymykseni kuulee. Kuuluukin näin. Onko teillä riittävästi etäisyyttä asiaan, jotta voisitte sanoa, että sivuvaikutukset tulevat olemaan hyvin vähäisiä verrattuna rokotuksen tuomiin hyötyihin? Sitten äh, riippuen siitä, kuka äh, rokotteita tekee. Meillä on erilaisia äh, rokotuspohjia, esimerkiksi valkuaispohjaisia tai eläinvalkuaiseen pohjautuvia rokotteita. Annan Ranskasta esimerkin. Olemme tilanneet noin 800 000 annosta. Miljardi menee tästä lääketeollisuudella Tämä on massiivinen rokotuskampanja. Ensimmäistä kertaa harjoitamme näin laajaa rokotusta eh, Ranskassa ja ehkä Euroopassakin. Kysymys kuuluu, onko kriittinen väestö otettu riittävästi huomioon? Minulla on ministeriön virallinen asiakirja, jossa todetaan, että olisi rokotettava pakollisesti kaikki terveydenhuoltohenkilökunta. Entäs sitten roskan olevat eh, sairaanhoitajat ja lääkärit, miten heidän kanssaan tehdään, onko meillä riittävästi etäisyyttä päätöksen tekemiseksi, Voiko, olemmeko varmoja siitä, että näiden rokotettujen henkilöiden sikille ei tapahdu ei, ei ongelmia tai, tai että alumiini tai elohopea tai formaldehyli ei vaikuta näiden henkilöiden sikiöihin. Sanotaan, että meidän on pidettävä kiirettä, mutta mikä, missä ovat nyt edut? Monet henkilöt ovat kärsineet tämän viruksen eivät, ja tämän influenssan eivätkä, he, eikä heille sinne kuinkaan käynyt. Sitten vastuukysymykset. Tämä liittyykin Euroopan. Euroopan lääkevirasto antaa luvan markkinoille saattamisesta Haluaisin kysyä tästä vähän lisätietoa. Tähän mennessä kukin jäsenvaltio antoi luvan lääkkeen markkinoinnille. Yhdysvalloilta on pyydetty immuniteettirokotuksen sivuvaikutuksia vastaamaan hallitukset olisivat vastuussa. Ranskassa Ranskassa 90, ne, Ranskassa miljoonia tulee rokottamaan, niin kuka tulee olemaan vastuussa sivuvaikutuksista? Vuonna, 60, vuonna 76 Yhdysvalloissa sotilas kuoli H1N1 viruksesta tulee 40 prosenttia väestöstä rokotettiin. Kolme kuukautta myöhemmin rokotukset lopetettiin sivuvaikutuksen, sivuvaikutusten takia minä pohdinkin nyt, oh, kiirehdymmekö liikaa. Saattaako massiivisilla rokotuskampanjoilla olla huon, ikäviä sivuvaikutuksia? Tämä oli hyvin intensiivinen kysymys. No sitten vielä Mariana Janakudakis. Like to thank, uh, Mrs. Hyvää iltapäivää. Ensin haluaisin kiittää rouva ja näkee eri, jakabia erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Haluaisin palata takaisin nyt tähän influenssarokotteeseen. Sitten, huolimatta siitä, mikä WHO tavoite on, että tämä influenssarokotte olisi lähes vuoteen 2010 mennessä lähes kaikki rokotettaisiin, niin EU:ssa ollaan tämän alle. Tästä on tehty tai julkaistu suosituksia siitä, mikä tavoite on, ja komissio on myös pyytänyt kansallisia suunnitelmia. Tavoitteena on myös se, että voitaisiin koordinoida ja antaa informaatiota paremmin eri toimijoiden kesken. Voisiko ECDC ottaa hieman aktiivisemman roolin nyt kuin mitä se teki H1N1 rokotteen? tuotteen kohdalla ja kasvattaa tietoisuutta ja voitaisiinko voisiko se mahdollisesti kerätä alueellista informaatiota, jota on kerätty eri alueilta? Kiitokset. Minullakin on muutama kysymys. Te sanoitte, että kaikilla jäsenvaltioilla on kansalliset suunnitelmat. Eli tällaisia katastrofin torjuntasuunnitelmia tai ennaltaehkäisysuunnitelmia. Onko kaikki, ovatko kaikki samanlaatuisia? Onko olemassa jotkin vähimmäisstandardit vai saatteko te sitä tiedon, mikä se on, ettekö te, vai tiedä ettekö te tiedä ollenkaan, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet? Onko tästä jotain standardia? Ja kuinka monet yritykset valmistavat sitten näitä rokotuksia? Minä olen kuullut vain kahdesta, mutta voi olla, että se on vain nämä saksalaiset yritykset. Joten miten suuri tarjonta markkinoilla on? Kun te sanotte, yksi kolmasosa EUn väestöstä voitaisiin rokottaa, niin se on noin 150 miljoonaa ihmistä ja sitten rokotus on annettava kaksi kertaa. Se on 300 miljoonaa annosta. Voitteko te tästä sanoa jotain, koska tämä rokote on tulossa, kuinka nopeasti tällaisia määriä voidaan tuottaa. Onko tämä ensimmäinen aalto jo täällä vai tuleeko vielä toinen ja kolmas? Miten te olette arvioineet? Mikä on teidän ennusteenne? Ja ehkäpä te nyt sitten voisitte jo vastatakin. <clears throat> Thank you very much, Chairman. And... Kiitoksia puheenjohtaja ja valiokunnan jäsenet tästä tuesta ja näistä erittäin mielenkiintoisista kysymyksistä yrittäisin lyhyesti vastata. Haluaisin ensinnäkin muistuttaa, että John Bowis oli tärkeässä osassa tukiessaan ECDC-toimia aloitusvaiheessa. Kiitoksia paljon, että muistutitte hänen merkittävästä työstään ECDCn tukemisessa. Ja todellakin toivon, kuten alustukseni sanoin, että tietenkin valiokuntana yhteishenkilön nimittäin minulla oli mielessäni joku sellainen, joka olisi tarpeeksi vahva, että voi teille kaikille informoida työstämme ja sitten hänen kanssaan kaiken tietomme jaamme. Ja se erittäin hyvin toimi viimeisen, edellisen valiokunnan aikana. Mitä tulee ylireagointiin tai paniikkiin, josta monet teistä puhuitte, niin on mielenkiintoista, että tällä kertaa minä minä en koettanut sitä paniikkia niin kuin 2005, kun lintuinfluenssi tuli EU-hun ja se lähe, lähestyi EUn rajaan, niin silloin oli todellinen paniikki Euroopassa. Kausinfluenssa, lintuinfluenssa, pandemia, virus ja tulivat yhtä aikaa sitten ajateltiin, että pandemiavirus tulee Eurooppaan. Mutta se oli hyvä asia, koska silloin otettiin keskustelu influenssa-asioista ja paljon tietoa silloin jaettiin, ei pelkästään tiedeyhteisön ja päättäjien keskuudessa, vaan julkisen yleisön kanssa myöskin. Ja tämän jälkeen influenssa on ollut puheenaiheena koko ajan. Nyt kun influenssa on sitten todella tulossa Eurooppaan, niin mielestäni sellaista paniikkia, tai on tullut Eurooppaan, niin sellaista paniikkia ei ole, mutta olen täysin samaa mieltä kanssa, että täytyy paljon enemmän tiedottaa influenssaan liittyvistä asioista julkisen yleisön kanssa. Ja nyt kaikki tämä tieto on käytössä, mitä ihmisille pitäisi kertoa. Eri, esimerkiksi henkilökohtaisista hygienia-asioista, miten itseään voi suojata, miten voi pysyä kotona, kun jos joku on sairas esimerkiksi, tai työpaikalta pitäisi lähettää kotiin. Kaikki tämä tieto on olemassa ja meidän täytyy paljon tehdä lähetä yhteistyötä jäsenvaltioiden komission kanssa tässä ja tästä syystä. Meillä on viestintäverkko, jota komissio hoitaa, mutta me myös osallistumme siihen myöskin jäsenvaltioiden kanssa, mutta meidän täytyy varmistaa, että jäsenvaltiot aktiivisesti ottavat nämä asiat esille ja tiedottavat ihmisille. Ja se, miten ECDCn roolin tässä näin on se, että se aina pitää esillä päivitetyintä tietoa, tuoda sitä komission jäsenvaltioiden tietoon, mutta viestintää pitäisi tehdä he, niiden kautta pääasiassa, se on jäsenvaltioiden vastuu. Etupäässä meidän roolimme on tukea siinä. Monet teistä otitte esille kysymyksen rokotuksesta ja täysin ymmärrän miksi. Ja haluaisin vastata nyt toisena näihin asioihin. Ensinnäkin täytyy tehdä ero kausiinfluenssan ja uuden pandemialajin, viruslajin, virustyypin välillä H1N1 siis suosittelemme että, men, että mennään kausiinfluenssarokotuksiin ja niitä jatkaa. Ja sitten heti kun rokote tulee valmiiksi, se pitäisi olla ihan tulevina päivinä, syyskuun puolivälissä tai jotain sellaista jossakin se valtiossa, niin sitten pitäisi kansallista rokotestrategiaa noudattaa kausiinfluenssalle ja saada se suuren riskiryhmien keskuuteen. Ja siinähän ne kausinfluenssassa riskiryhmät ovat eri kuin H1N1, eli ikä, ikääntyneet ihmiset, myöskin ne, joilla on krooniset sairaudet, sairaudet ja yli 65-vuotiaat ihmiset. Ja tätä pitäisi jatkaa varmasti, ja kausinfluenssa rokote on täysin turvallinen. Olen täysin samaa mieltä kanssanne, että WHOlla on tavoite 85 prosenttia ajattelin sen olevan, mutta saatatte olla oikeassa 75 mainitessanne että ikääntyvästä väestöstä ja kroonisesti, kroonisen sairauden omaavista rokotettiin, mutta kuten sanoin myöskin aiemmin valiokunnan kokouksessa, että teimme tutkimuksen valtioissa nähdäkseen mikä tilanne on ja tuli selville, että 27 maassa vain kaksi saavuttavat who tavoitteen ja kolme ovat aika lähellä siinä tehotavoitetta. Ja vain kymmenen maata pystyivät eh, jakamaan tietoa kausiinfluenssa rokotepäivityksestä, joten tässä on paljon työtä niin Olemme mielessämme, että komissio tämän tiedonannon antoi, jotta voitaisiin kausiinfluenssarokotuksia lisätä. Me annamme oman panoksemme tähän dokumenttiin. Olemme siitä tyytyväisiä, olemme erityisen tyytyväisiä, että voimme olla tässä koordinoidussa roolissa, kuten aiemminkin olemme tehneet. Mutta meidän pitäisi tehdä ero siis kausiinfluenssan ja h 1 viruksen välillä. h 1 rokote ei ole valmis terveille aikuisille, ja tätä haluaisin painottaa, että tämä rokote on kliinisissä kokeissa. Se on kliinisissä kokeissa, ja kliiniset kokeet pitäisi saada päätökseen syyskuun lopun mennessä toukokuun alku tai puolivälikin voi olla kyseessä. Ja silloin Euroopan lääkevirasto erityiskomitea on siis tätä tarkoitusta varten asetettu. Se arvioi sitten näiden klinisten testien tuloksia ja sitten tehdään päätös, että annetaanko lupa rokotteelle vai ei. Ja tietysti siinä prosessin aikana arvioidaan kaikki sivuvaikutukset, joita on saattanut tulla esille klinisten testien aikana. Joten tämä on todellakin vakava toimenpide. lupaa saatettaisiin odotella eh, lokakuun lopussa, marraskuun alussa, ja silloin h 1 1 rokote tulisi, mutta haluaisin painottaa, että tämä on vain terveillä aikuisille. Riskiryhmät, kolme riskiryhmää, jotka mainitsin aiemmin, raskaana olevat naiset, lapset ja ne, joilla on joitakin muita sairauksia, niin kliininen vaihe alkaa niille vasta myöhemmin. Lapsille ja raskaana oleville naisille ei ole kliinisiä kokeita vielä meneillään, se tulee myöhemmin, mikä tarkoittaa sitä, että riskiryhmille valitettavasti rokote on vähän myöhässä. Vasta kun kliiniset kokeet on tehty, voidaan jatkaa ja ennen kuin EME, vasta sen jälkeen, kun EME on antanut luvan. Joku kysyi, että montako yhtiötä on. On nämä ylikansalliset yhtiöt, puheenjohtajat esittivät kyse, mutta on myös kansallisia yhtiöitä, jotka rokotteita omalle väestölleen tuottavat, mutta näissä tapauksissa rekisteröinti rekisteröinnin hoitavat kansalliset lääkeviranomaiset. Tällöin rekisteröintihän ei mene EMAlle. Tässä ollaan siis rokotteiden osalta tässä vaiheessa, mutta vaikka rokote saisi luvan ja joukkotuotanto aloitetaan, niin saattaa tulla sivuvaikutuksia, niin täytyy olla valmistautunut. Näin on aina rokotteiden kanssa, mutta minun täytyy sanoa, että influenssarokotteet ovat aina olleet hyvin turvallisia. Emmekä ole nähneet ihan muutama paikka tulkunnottomat sivuvaikutuksia esille, niin on roolit tämän valvonnassa. Heti kun rokotteet alkavat laajassa mittakaavassa, niin olemme valmistautuneita aloittamaan valvontajärjestelmän, jotta kaikki sivuvaikutuksia voidaan seurata ja tutkia, jos niitä tulee. Tässä varmaan vastaus kysymyksiin rokotteesta. Sitten joitakin näitä muita asioita, Petri, kysyitte isolaatiostrategiasta, eristämistrategiasta Saksassa. Se, mitä minulle sanotte, tarkoittaa, että Saksa on patoamis- estämisvaiheessa, eli siellä yritetään viruksen leviämistä estää eristämällä uudet tapaukset. Kaikki maat olivat tässä vaiheessa alussa, mutta kun tilausten määrä kasvoi näissä maissa – niin loogisesti maat päättivät siirtyä patomistrategiasta lieventämistrategiaan. Nämä ovat kaksi eri strategiaa. Kansallisessa pandemiasuunnitelmissa vaiheessa 5 ja 6 me ja WHO olemme jo siirtyneet lieventämistrategiaan, jotta pandemian vaikutuksia voidaan lieventää. Ja siinä tulee sitten kyseiseksi sen eri strategiat, ei eristäminen. Se, mitä se nyt tarkoittaa sitä, että Saksa on vielä patoamistrategiassa vaiheessa ja selitys sille saattaisi olla, että yritetään myöhentää viruksen leviäminen, kunnes rokote tulee markkinoille, mikä on tietysti looginen lähestymistapa myös, koska siinä tapauksessa odotetaan, kunnes rokote tulee ja sitten aloitetaan rokotukset ennen kuin siirrytään lieventämisvaiheeseen. No sitten näitä muita kysymyksiä. on täysin samaa mieltä Dagmar Rothbergin kanssa näitä hygieniatoimenpiteistä, että tarvitaan hygieniatoimenpiteitä. Ja mielestäni yhdessä ajamassa kokouksessa valittiin myös, että Euroopassa meillä ei ole niitä antiseptisiä tuotteita. Aina kun Aasiassa matkustan, näen näitä maskeja, mutta kaikkialla maailmassa on näitä pieniä laitteita, että nämä antiseptiset tuotteet voi pestä kädet ja desinfioida kädet ja meidän pitäisi tätä kohti pyrkiä ja tätä voitaisiin suositella komissiolle ja valtiolle tietysti jonkun verran siihen täytyy rahaa laittaa, mutta se on hyvä investointi, koska paras tapa se suojata itseään on, se on pääasiallisesti pestä kädet, eikä koskea suuta, silmiä, korvia tai mitä tahansa, koska se on paras, niin virus parhaiten leviää. Ja olen tietysti samaa mieltä, että tähän pitää pyrkiä. Maskien osalta tieteellistä näyttöä ei ole saatu. Emme ole niitä vastaan, mutta emme niitä kovin paljon niiden puolesta puhu. Joissakin maissa näin tehdään, heillä on käyttävät maskeja, mutta katsomme tieteellistä näyttöä, ei ole näyttöä todellakin, jolla voitaisiin perustella se, että laajassa mittakaavassa näitä maskeja käytetään, mutta jos maat niihin investoivat, niin emme sitä vastusta, vaan tuemme. Jo keskustelimmekin siitä, että kommunikaatiota tarvitaan enemmän viestintää, olen täysin samaa mieltä. Sitten Dagmar Rotberend kysyi myös kausiinfluenssasta, minkälaisia suosituksia antaisin ihmisille siinä. Suosittelisin, että heti kun influens, kausiinfluenssarokote tulee markkinoille, niin menkää rokottaa ja ottakaa rokotus ja sitten myöhemmin, kun H1N1 tulee rokote markkinoille, niin sitten riippuu myöskin kansallisesta strategiasta, että miten päättää tehdä. Meidän suosituksemme on, että aloittaa H1N1-rokotteet riskiryhmistä, mutta riskiryhmille tietysti rokote tulee myöhemmin, vähän myöhemmin. Mutta neuvomme, että aloitatte rokotteet riskiryhmistä. Mutta kun kansalliset rokotestrategiat ovat täysin jäsenvaltioiden toimivallassa eikä EUn toimivallassa, niin niistä sitten riippuu, miten maa päättää, päättävätkö ne rokottaa vain riskiryhmät vai laajan yleisen molempia lähestymistapoja EUssa löytyy. Ne, joilla on varaa ostaa enemmän rokotteita, he ottavat tämän laajan yleisen lähestymistapan. Siinä on monia perusteita, koska ei tiedetä, jos se, että ei tiedetä, miten virus kehittyy, se voi kehittyä myöskin virulantimpien suuntaan toisessa ja kolmannessa vaiheessa aallossa, mikä on mahdollista. Ja sitten se syy, miksi h 1 n ei vaikuta niin paljon iäkkään väestöön, koska heillä on jonkunlainen immuniteetti. Ja odotamme, että immuniteetti tulee 50-luvulta, kun tämä virus oli edellisen kerran liikkeellä. Ja väestö sai immuniteetin silloin, jos rokotetaan koko väestö. Immuniteetti tietysti keitetään väestössä, joten tulevaisuutta varten zero virusta varten, H1N1, jossa on H1N1 osatekijä, niin voitaisiin osaltaan kontrolloida tautia näin. Työtavat. Kiitoksia paljon tästä kysymyksestä. Miten asiantuntijat valitaan? Aina noudatamme avointa lähestymistapaa EU-ssa ja noudatamme kaikkia henkilöstösääntöjä, kun henkilökuntaamme valitsemme, mutta myöskin asiantuntijoita valitsemme. Se, miten tämä tehdään, on se, että laitetaan pyyntö ilmoitus nettisivuillemme, riippuen siitä, ketä valitaan, saattavat olla tieteellisten paneeleiden jäseniä, koska näitä arkopohjalta on, tai sitten he ovat meille vain asiantuntijoita, mutta meille on aina tärkeää, että on avoin äh, läpinäkyvä lähestymistapa. Ja mitä tulee konsultteihin, niin rahoitusasetusta aina noudatetaan. Mitä tulee sitten asiantuntijoihin, joita käytetään ainoastaan työryhmä, jonka johtokunta yleensä perustaa sitten yksi tai kaksi asiantuntijaa täytyy työllistää, mutta aina johtokunta sen päättää, se ei ole sisäinen jonka minä päättäisin, vaan otan tämän johtokuntaan avoimuuden vuoksi. Suhteet asiantuntijoihin, he siis tulevat meille tekevät työtä viikon tai päivän riippuen siitä, mitä pitää tehdä kansallisyhteiskuntaa koskien jossakin asioissa, erityisesti hoiveasioissa, se tulee mukaan, mutta äskettäin kun tuberkuloositoimintasuunnitelmaa alettiin kehittää, niin otimme myös kansalaisyhteiskunnan edustajia mukaan mahdolliset sivuvaikutukset rokotteesta, hoiksennusrokotteesta. Niitä käsittelin jo, haluaisin edelleen lähettää sitä viestiä, että kliiniset kokeet ovat meneillään. EMA niitä arvioi lupamenettelyssä. Jos yksittäisiä sivuvaikutuksia tulee, niin se niitä tarkasti seuraa kausiinfluenssa rokotettuja käsittelyyn. Sitten puheenjohtajan kysymykset. Jokaisella jäsenvaltiolla on kansallinen suunnitelma. Ne eivät ole, niillä ei ole sama laatutaso, mutta minimistandardi on, koska komission kanssa saatiin aikaan suuntavivat näille suunnitelmille ja jäsenvaltiot näiden mukaan niitä tekivät. Ja kun näyttää suunnitelmia arvioitiin, niin sitten tällainen kysymyslomake, sitä varten kehitettiin kollegoiden komiteoiden kanssa ja lähetettiin kaikki jäsenvaltioihin kysymyslomake pestuen, siis samaan metodologian perustuen samat kysymykset, joten lähentymistä on näissä suunnitelmissa ollut. Ja 25 vuoden jälkeen nämä suunnitelmat ovat edistyneet kovasti ja ne eivät ole samanlaatuisia vielä kaikki, mutta Kyllä ne täyttävät todellakin tehtävänsä pandemian vaiheessa nämä jatkosuunnitelmat. Niitä jäsenvaltiot ovat myös kehittäneet, mikä on tässä vaiheessa myös tärkeää. Ja nyt syksyllä täytyy näitä arvioida uuden tiedon valossa tästä Hoiksen syyksistä, joten työtä jatketaan. Ja puheenjohtaja taisin mielestäni nyt vastasin kaikkiin tämän kierroksen kysymyksiin. Dankeschön für die erste Runde. Dann gehen wir jetzt. No niin, nyt lähdemme toiselle kierrokselle. François Crostet. Merci. Merci. Alors, euh, Madame, tout d'abord, Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että olette täällä kanssamme. Tänään on erittäin kiinnostavaa kuunnella teitä koskien näitä ajankohtaisia kysymyksiä. Aivan lyhyesti haluaisin vielä palata siihen, mitä juuri sanoitte. Euroopan komission on annettava tiedonanto tästä pandemiasta sekä siitä, että ei pidä unohtaa kausiinfluenssa rokotuksia, itsekin siitä puhuitte. Meidän tietääksemme jäsenvaltiot ovat suunnanneet katsensa lähinnä pandemian riskiin, H1N1 riskiin, eivätkä niinkään ole korostaneet kausiinfluenssarokotusten merkitystä. Olette kuitenkin ymmärtäneet hyvin, että on vaarana aiheuttaa polemiikkaa. Jotkut ovat sitä mieltä, että joku jäsenvaltio te- tekee liikaa, tehdään liikaa aina silloin, kun vaara ei ole vielä aivan ovella. Ja sitten kun sairaus kehittyy merkittävällä tavalla ja johtaa kuolemantapauksiinkin, niin siinä, tapau- siinä tapauksessa paniikki saa vallan ja tuolloin kaikki haluaisivat olla rokotettuja. On vaarallista, että tämän yli, yli, ylitiedotuksen takia tämän pandemian kohdalla eh, kausi-influenssarokotukset jäävät vähän lapsipuolen asemaan. Sanoitte aivan hyvin, että syyskuussa kyllä rokotukset alkaa, mutta ymmärrätte kyllä, että kuinka eh, eh, helppo olisi laajentaa rokotuskattoa on, on suhteen. Tietenkin voidaan sanoa, että no niin, nyt aloitette nyt aloitetta kausi influenssarokotukset, haluatte vain tukea lääkelaboratorioita. Tästähän ei ole kysymys, vaan pyritään tekemään kaikemme niin, että kausi-influenssaviruksen ja H1N1-viruksen yhtyminen ei aiheuttaisi liiallisia komplikaatioita. Tarvitaan tieteellistä pohjaa näille argumentille niin, ettei mitään polemiikkia synny. Oletteko tällaisia suunnitelleet? No niin, sitten en enää puhu influenssasta vaan haluaisin lyhyesti puhua tuberkuloosista, josta itsekin lyhyesti puhutte. Tämähän on sairaus, jonka luulimme kadonneen Euroopasta. Valitettavasti se jälleen nostaa päätään täälläkin ja haluaisinkin tietää, millaisia ehdotuksia teillä on tuberkuloosin torjunnaksi, torjumiseksi. Merci, Vittorio Prodi. Kiitoksia sitten Vittorio Prodi. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Rova Jakabia hänen läsnäolostaan ja hänen tekemästään työstä. Nyt juuri arvostetaan tällaisen elimen arvostusta juuri nyt, kun paniikki saattaa saada vallan. Minä aivan henkilökohtaisesti haluan sanoa, että olen ylpeä, että meillä on tämän tyyppinen elin, joka on koko unionin palveluksessa ja toimii näin tehokkaasti. No sitten itse asiasta. Minä en ole mikään tämän alan asiantuntija, olen vain saanut tästä tiedotusvälineistä. Olen lukenut ehdotuksesta, jonka, joka perustuu matemaattisille laskelmille ja rokotuksia näin vähennettäisiin. Ja näyttää siltä, että näiden mallien kautta voitaisiin minimisoida rokotusten määrä rajoittamalla rokotukset ainoastaan henkilöihin, jotka ovat mahdollisesti sairauden kantajia, eikä niinkään kohdistettaisi rokotuksia heik- heikoimpiin henkilöihin. Haluaisin tietää, on, pitääkö tämä paikkansa ensinnäkin. Ja toisekseen, kun ajatellaan viruksen tartuntateitä, eh, sehän yleensä tarttuu hengitysilman kautta ja näin ollen yleinen hygienia on varmasti hyvin tärkeä, mutta vielä tärkeämpää ehkä on äh, kotien ja hoitopaikkojen tuuletus. Edelleen on myös suunniteltu annostelutapaa, joka olisi hengitysteiden kautta annettava, eikä siis injektion avulla. Tämä voisi olla nopeampi ja tehokkaampi tapa juuri siksi, että näin aine kulkee samaa tietä, joita viruskin käyttää. Haluaisin tietää, mitä te ajattelette tästä. Ja onko ECDC voinut arvioida tämän tyyppisiä ehdotuksia. Kiitoksia. Kriton Asenis. Kriton Asenis. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ την κυρία Γιάκοβ για την παρουσία της στην Επιτροπή. Kiitos. Minä haluaisin myös kiittää Rova Jaakobia. Ihan lyhyt kysymys. Ensinnäkin koulut alkavat nyt ja sen vuoksi kysyisinkin rouva Jaakobilta, mitä hän ehdottaa kouluille, mitä on ajateltu kouluja liittyen ennalta, pandemian ennaltaehkäisyyn. Rodriguez Pereno. Ja sitten Rodriguez Pereno. Gracias, señora Jacobi. Gracias. Kiitoksia, Rova Jakobi. Kiitoksia tästä esityksestä. Viime aikoina eri valtioiden mukaan on ollut erilaisia kriteerejä riskiryhmien määrittelemiseksi. Nyt on määritelty nuor, pienet lapset, kroniset, krooniset sairaat ja raskaana olevat laiset riskiryhmiksi. Ja nyt kuitenkin näyttää siltä, että nämä riskiryhmät rokotettaisiin vasta myöhemmin, sen jälkeen kun tiedetään millaisia sivuvaikutuksia rokotuksella on terveisiin henkilöihin. Vuodesta 2005 on kansallisia seurantasuunnitelmia ja tiedotus pelaa hyvin ja sen valtioiden tiedon keskuksen välillä. Haluaisin esittää teille kysymyksen tästä. Se koskee näitä riskiryhmien määrittelykriteerejä. Olemmeko tilanteessa, jossa voidaan sanoa, että jäsenvaltiot käyttävät samoja kriteerejä tunnistakseen riskiryhmät ja samoja toimenpiteitä hoitoprioriteettien osalta. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten kollega Skuldakis. Thank you, Mr. President, and uh, also... Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitän myös äh, Rova Jakobsia erinomaisesta esityksestä. Kaksi kysymystä te sanotte, että tai miten te itse arvioitte nämä ponnistelut, mitä on tehty, mitä me voimme oppia, varsinkin tilanteissa, jossa meillä on enemmän patogeninen virus. Oletteko te miettinyt äh, näissä tutkimuksissa sitä, miten näiden äh, infektiotautien määrä on lisääntynyt? Ja sitten vielä lopuksi osa. Kiitos puheenjohtaja. Ehkäpä minun kysymykseni poikkeaa kollegoista tuntuu siltä, että monet ovat huolissaan siitä, että ihmisiä pelotellaan. No minä itse olen kovin peloissani, joten ei minun mielestäni tässä ole mitään sen kummempaa. Tänään tämä, minä säikähdin oikeastaan vielä enemmän, vaikkakin tietysti minä luotan sinuun, Rova Jakabi, mutta sinä sanot kuitenkin ihan muuta kuin mitä minun hallitukseni on väestölle sanonut. Ja mietin, että miten tämä oikein eh, toimii. Miten Ruotsin hallitus voi sanoa, että rokotukset eh, aloitetaan lokakuun alussa – ja se aloitetaan ensin raskana olevista naisista, lapsista ja kroonisesti sairaista, eli siis riskiryhmistä lokakuun alussa. Ja sitten ehkäpä marraskuun puolivälissä siirrytään sitten rokottamaan muuta väestöä. Ja sinä sanot sitten, että ei edes ole olemassa rokotteita näille ryhmille. Miten sinun informaatiosi voi erota niin paljon kansallisesta informaatiosta? Tämä todellakin huolestuttaa minua. Ja minä, kuten muutkin, olen äh, järkyttynyt siitä, että ei ole ryhdytty näihin yksinkertaisiin toimenpitoisiin. Ruotsissa palattiin kouluihin kolme viikkoa sitten. Oma lapseni aloitti esikoulun. Eikä ole minkäännäköisiä hygienisiä toimenpiteitä, joihin olisi ryhdytty kouluissa ja esikouluissa. Ja olemmehan me nähneet äh, myös äh, tulokset. Tauti on levinnyt huomattavasti viime aikoina Ruotsissa. Minun kysymykseni on siis, miten nämä informaatiot voivat erota niin toisistaan? Ja oletan, että sinä olet oikeassa, mutta miten Ruotsin hallitus ei sitten tiennyt tätä faktaa, jonka sinä meille esitit? Sitten vielä lisäkysymys. Olen iloinen, että toinen kollega täällä jo kysyi tuberkuloosista. Haluaisin tietää, mitä te teette tuberkuloosille. Haluaisin myös tietää, mitä te teette sitten eh, näille bakteereille, jotka eh, ovat resistenttejä, antibioottiresistenttejä. Kysyin tätä jo ruotsalaiselta ministeriltä, kun eläimille on annettu enemmän ja enemmän antibioottia ja kuinka antibiootin käyttö lisääntyy koko ajan, vaikka olemme pyrkineet kieltämään antibiootin käyttöä muun muassa rehuissa, mutta samanaikaisesti antibioottien käyttö lisääntyy. Millä tavalla tämän ongelman kanssa voidaan toimia? Oletteko te tarkastelleet tilannetta? Onko teillä tilastoja tästä vai vai valmisteletteko te tilastoja aiheesta? Ja, wenn ich dann mal, äh, nachhaken darf. Äh. Jos minä sitten vielä voisin esittää tähän lisäkysymyksiä, koska meiltähän äh, kysytään kansalaiset ja mediat kysyvät meiltä usein. Voisitteko te kertoa, millä tavalla me parhaiten nyt sitten valmistaudumme? Mitä koordinaatiota on tehty 27 jäsenvaltion kesken. Olemme kuulleet vähimmäisstandardeista, suunnituksista, suunnitelmista ja että on vähimmäisstandardit myös ennaltaehkäisylle, hygienialle ja muuta. Mutta jos kaikissa maissa on tehty eri toimia ja toissain ei mitään. Joissain maissa lapset pesevät käsiänsä ja niin edelleen. Eli siis on tai ei ole tällaisia kampanjoita. Sitten kysymys solidaarisuudesta. Te käytitte sanaa solidaarisuus. Mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti? Kun äh, kuulen, että äh, että nämä rokotukset, niitä tarvitsee olla kaksi. Tämähän, miten tämä toimii? Onko tämä mahdollista? Minulta on myös kysytty, kun joku maa sanoo, että ei voi, ei, ei ole. Onko tälle jotain mekanismeja? Vai sanovatko naapurit sitten vain, että no voi voi, ja sitten siellä vain sairastuu enemmän ihmisiä? Ehkäpä te voitte vastata näihin Tämä oli sitten viimeinen kysymyskierros ja nyt on teidän vuoronne. Olkaa hyvä. Chairman, if I may. Puheenjohtaja, jos sallitte, niin aloitan tästä viimeisestä koordinaatioasiasta EU-ssa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Ja täytyy sanoa, että oikein hyvä koordinaatio EU-ssa on. Osittain jäsenisen komission jäsenvaltioiden välillä, mitä helpottavat nämä olemassa olevat välineet, kuten varhaisorotus- ja vastausjärjestelmä tai muutkin olemassa olevat me- mekanismit. EU on ollut hyvää johtajuutta pandemia-asioissa puheenjohtajamaiden osalta, ihan nyt viimeisenä Ruotsi, myöskin komission jäsenet herra Kiprianu ja nykyinen komission jäsen Rova Vasiliu ja usein on ollut virallisia ja epävirallisia neuvoston kokouksen näistä asioista Ruotsi puheenjohtajamaana esimerkiksi tämän puolen vuoden aikana aloitti pandemia workshopin, jota epävirallinen neuvosto seurasi ja se lokakuussa toistetaan. Komission tiedonanto pandemiasta on varmasti myös mielessäni ja miten rokoteasioita voidaan käyttää erityisesti solidaarisuusasia, joka oli agendalla viime päivällisessä neuvoston kokouksessa Ruotsin puheenjohtajakauden aikana. Joten odotan, että tämä asia kehittyy, koska nyt on prepandemisia ostosopimuksia joissakin maissa, mutta on joitakin maita EU, Euroopassa, joita nämä sopimukset eivät kata, joten sen vuoksi rokote ei ole valmiina tai käytössä silloin, kun se markkinoille tulee, joten tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, miten EU voi ja tulee tätä asiaa hoitamaan. Ja edellisessä ja perullisessa tästä paljon keskusteltiin ja odotan jatkoa. Varhaisessa pandemiavaiheessa meillä oli I keskusteltiin kaikista tieteellisistä teknisistä asiasta ennen kuin ECDC antoi uudet suuntaviivat. EVRS otettiin asetuslistalle ja tämä oli erityisen tärkeää, koska se mitä haluttiin saavuttaa on se, että äh, jäsenvaltiot ottavat omakseen tämän teknisen neuvon ja tämä oli paras tapa tehdä. Siinä täytyy sanoa, että EU-ssa koordinaatio menee erittäin hyvin, sujuu erittäin hyvin komission ja sen välillä. Tämä on erityisen olennaista koskien riskienhallintaa. Ensinnäkin riskien arviointi annamme tiettyjä neuvoja riskien hallitsijoille, mutta riskien hallinta jäsenvaltioiden jäsenvastuulla, jota komissio koordinoi, joten Kansanterveystoimet ovat jäsenvaltiossa, joita komissio koordinoi, mutta ECDCllä on tieteellinen tekninen panoksensa tässä prosessissa. Joten jos kolmikantayhteistyö ei hyvin toimi tässä asiassa, niin koko homma leviää. Ja mielelläni ilolla kerron teille, että erityisesti yhteen, erityisen hyvää yhteistyötä niin kolmen osapuolen välillä on, joka on saatu käyntiin viimeisen kolmen neljän vuoden aikana, josta hyödymme nyt tämänkin pandemian aikana kovasti. Rova Krystetille sanoisin, eli tieteellistä näyttöä on sen takana, että tarvitaan kausiinfluenssarokote ja aina kun delegaatio tai ministeri tulee ECD tai ministerin tapaan, niin kausiinfluenssasta näytän rokotetilanteen ja sitten voi katsoa, että missä kukin maa on, missä, missä tilanteessa on. Ja aina ministereille painotetaan, että vaikka kausiinfluenssa joka talvi niin Siinistäkin tulee kuolematapauksia joka talvi. EU-ssa 40 000, se on suuri luku. Sen vuoksi on erityisen olennaista, että tämä tieto saadaan myös ihmisille ja varmistetaan, että rokote on käytössä. Ja aina kun minulla on mahdollisuus, joka verollisen neuvoston kokouksessa tai kahdenvälisesti ministerin kanssa varmistan, että ministeri tietää, mikä tilanne on hänen maassaan rokotteessa ja mikä, miten paljon siinä vielä pitää edetä. Tieteen sanoma on selvä, mutta asioiden puolesta täytyy vielä puhua paljon enemmän ja tämä tässä valiokuntana on tarkistuksessa myös. Tuberkuloosin suhteen tuberkuloositapaukset ovat kasvamassa EU-ssa, ja näin on ollut aiemminkin, mutta uudet jäsenvaltiot jotka tulivat 2004. Joissakin niissä tupitapauksia on paljon ja joissakin maissa MDR-STB. Erityisesti Baltian maissa niitä on paljon, ne tapaukset eivät lisännyt, tilanne on vakaa, mutta se on vakava tilanne. Joten sen vuoksi komissio pyyti meitä tuberkuloositoimintasuunnitelmaa tekemään, jonka olemme tehneet. Se on hyväksytty neuvostossa. Ja nyt olemme toteuttamisvaiheessa ja teemme paljon työtä tukeaksemme jäsenvaltiota kansallisissa suunnitelmissa. Ruotsin kollegalle haluaisin sanoa, yksi prioriteeteistamme on käsitellä antibioottien käyttöä, mutta pääasiassa koskien ihmisiä, niin paljon eläimiä koskien, se on enemmänkin EFSAn vastuulla, mutta EFSAn kanssa teemme läheistä yhteistyötä tässä antibioottien järkevässä käytössä, varovassa käytössä on paljon neuvoston johtopäätöksiä koskien ihmis, käyttöä ihmisille, mutta nyt mennään sitten ja tarkistetaan, miten, missä määrin jäsenvaltiossa neuvoston johtopäätöksiä toteutetaan. Joskus pitää mennä ihan apteekkiin nähdäkseen, että miten, missä määrin niitä toteutetaan, että voidaanko antibioottia ostaa tiskin alta vai ei. Pohjoismaissa saatavuus on hyvin rajoitettua, koska reseptiä vaikea saada, täytyy mennä lääkärille ja vaikka menee testeihin ja tutkimuksiin, niin antibiootteja on vaikea saada, ellei siihen ole selkeää perustetta. Etelä-Euroopassa tilanne on erilainen. Tämä ero näkyy myös mikrobiresistenssissä antibioottia vastaan. Se on jopa kolminkertainen tämä ero. Eli järkevä varovainen käyttö on yksi asia ja tuetaan jäsenvaltioita, että tässä pitäytyvät. Uusi aloite on myöskin tämä tietoisuuden lisäämispäivä, joka näistä asioista joka oli ensimmäistä kertaa viime vuonna, jotta voidaan antaa tietoa ihmisille, mutta myöskin reseptien kirjoittajille, jotta he pitäytyvät tässä järkevässä käytössä, varovassa käytössä. Sitten Petteri Liise ja ilmastopolitiikka. Se, mitä, mihin pyrimme, että on eri tietokantoja eri EU-virastoissa koskien metodologiaa, eh, ihmisten tartuntataudeista, tietokanta, myöskin Kööpenhaminan virastossa, ja nämä tietokannat eivät liity toisiinsa. Ja jos pystymme löytämään tavan, jolla nämä tietokannat voidaan liittää toisiinsa ja yhdessä sitten analysoimme näitä tietoja, niin voimme saada paljon enemmän tietoa, paljon enemmän tieteellistä tietoja, tietoa näistä yhdistetyistä tietokannoista. Ja tämä hyödyntää ilmastonmuutoksen vaikutuksen tutkimisessa. Ja tämä on yhteinen ehdotus, joka muiden virastojen kanssa on esitetty komissiolle. Asia on aikaisessa vaiheessa, mutta tähän suuntaan sitä pyritään viemään. Kiitoksia. Herra Prodin kysymys sitten hengitys asiasta. Se on, olet ihan oikeassa siitä, että virus leviää sitten tämä käsienpesu liittyy tähän. Esimerkiksi siis voi suosituksia antaa, mutta ihan oikein kun lentokoneessa matkustaa, Tämä ilmastointijärjestelmä voi levittää helposti tartuntatauteja tai kotona, joissa on nämä venttiilit, ilmanvaihto. Nämä suositukset olisivat hyvin hyödyllisiä. Panen nämä merkille ja vien ne mukaan ja kiitän, että muistutitte näistäkin. Koulujen sulkemiset, siitä paljon keskustellaan. Emme aktiivisesti tue koulujen sulkemista mutta passiivisessa mielessä asia voi olla eri, jos opettajat esimerkiksi pandemian aikana, jos puolet opettajista sairastuu tai puolet lapsista koulut joudutaan sulkemaan, niin se on eri asia. Ja ne voi tietysti käydä monestikin. Jos päätetään kansanterveystoimesta, kuten koulun sulkemisesta esimerkiksi ehkäisevällä tavalla, niin täytyy punnita etuja ja haittoja. Miten paljon se häiritsee yhteiskunnan normaali toiminta, koska jos koulu suljetaan, lapset eivät mene sinne, niin niitä täytyy, lapset ovat sitten kotona. Ja normaali sosiaalistuminen estyy leikkikentällä. Jos vanhemmat jäävät kotiin, monet heistä työskentelevät terveysalalla, joten silloin palvelut heikkenevät ja tämä on tällainen tasapaino tässä kyseessä, joka täytyisi löytää. Etuja selkeästi on, huippukautena epidemiassa, jos pidetään lapset kotona, mutta siinä täytyy vastapainona sitten haittojakin punnita ja tehdä laskelmia. Euroopassa asiasta vielä keskustelua, vaikka jossakin muualla on jopa koulujen sulkemiseen menty. Viimeistä sanaa ei vielä ole tässä sanottu, mutta aktiivisesti emme puhu koulujen sulkemisen puolesta, ellei sitten tule tieteellistä näyttöä, jolla tätä voidaan täysin perustella. Koska lapset, jos ne menevät muualle, ne voivat saada viruksen kaikkialta toimis yhteisössään, koska se on siellä laajalle levinnyt. Mutta näin sanoisin tässä vaiheessa, mutta asia on kesken, kuten sanoin. koordinaatiosta ja vastasin, toimiko se hyvin EU-ssa, sanoisin, että kyllä, erityisen hyvin. Ja kaikki voimme olla siihen tyytyväisiä. Patoamistrategia EU-ssa. Mielestäni kokemukset siitä olivat hyvin positiivisia. Kyseessä olevat maat Siellä kehitettiin strategioita, miten pitkään patoamisvaiheessa pitäisi olla. Niitä käsiteltiin kaikkien jäsenvaltioiden kanssa ja jäsenvaltiot ottivat hyvin vakavasti sen, että milloin päätetään siirtyä patoamisesta lieventämiseen ja epidemiologinen tilanne on hyvin tarkkaan tässä huomioon, joten hyvinkin vakavasti on harkittu tätä asiaa Tietysti keräämme kokemukset eri pandemian vaiheista ja tämä on yksi niistä asioista, jotka tulevat tuleville sukupolville käyttöön tietona. Laiton siirtolaisuus, maahanmuutto. Tässä haluaisin ottaa esille, että tämä oli esillä Portugalin puheenjohtajuuskauden aikana, jossa että pystyttiin tätä yhdessä neuvoston johtopäätöksessä tutkimaan, joten tästä on tehty asiakirja laittoman maahanmuuton vaikutuksesta eh, tarttuviin tauteihin, kuten tuberkuloosiin, tuhkarokkoon. Tämä on dokumentti, jota voidaan kehittää muistakin sairauksista. Kaksi kappaletta ovat valmiina, ne on julkaistu, ne pitäisi olla siellä web-sivuillamme. Joten varmaan todellakin käsittelemme tätä asiaa. Ruotsin kollegalle haluaisin sanoa, Kuten sanoin aiemmin, niin kliiniset kokeet ovat meneillään rokotteelle. H1N1-rokotteesta rokotteessa asia pitkälti riippuu siitä, että milloin kliiniset kokeet saadaan päätökseen. On viitteitä siitä, että ne saataisiin päätökseen syyskuun lopussa tai lokakuun alussa. Ja sitten hyvin nopeasti tulee tämä lupa- ja rekisteröintiprosessi EMEAssa. Nopea prosessi, joka siellä otetaan käyttöön Jos kliniset kokeet menevät hyvin ja saadaan päätökseen aikataulussa, jos asian nopea käsittely saadaan, menee hyvin ja sitten tulee tarpeeksi vakuuttavaa tietoa, että rokotteella annetaan lupa, niin sitten lokakuun lopussa voi, saadaan ensimmäiset rokotteet. Se, mitä Ruotsin hallitus sanoo ihmisille, on sen mielestäni ihan tämän aikataulun kanssa sopusoinnussa. Tietysti kaikkia ei voi kattaa ensimmäisessä vaiheessa, koska vasta ensimmäiset rokotteet tulevat ja sitten hän kestää ennen kuin kaikki voidaan rokottaa. Se on prosessi, pitempi ajanjakso, mutta jos kaikki menee aikataulun mukaan, niin lokakuun loppuun mennessä ensimmäiset rokotteet pitäisi olla markkinoilla. ei ryhmille, ei riskiryhmille. Riskiryhmille, sikäli kun tiedän, kyyniset alkavat vasta jälkeen päin. Lastenhoidon naisille ja lapsille. Kiitokset Taro ja Jakobin kaikesta tästä eh, informaatiosta. Tämä oli hyvin mielenkiintoista ja hyvin tärkeää. Meiltä tullaan tulevina viikkoina ja kuukausina kyselemään paljon ja te näette, miten tärkeää on, että te olette olemassa ja me jatkamme yhteistyötä. Ja me pyrimme myös äh, päättämään parlamentin äh, edustuksesta hallintoneuvostossa. Ja toivotan teille paljon menestystä. Kokous on päättynyt. Kiitokset tulkeille. Huomenna kello 10.30 jatkamme. Kello 9 jatkuu, alkaa koordinaattorit. Kiitos.